Good afternoon, colleague. Hyvää iltapäivää kollegat ja tervetuloa valikuntamme kokoukseen. Ensinnäkin puheenjohtajan ilmoitukset, että valitettavasti kyllä kroatian, maltan ja iirin kielellä tulkkausta ei tänään ole saatavilla kokouksessamme. Ennen kuin vahvistamme koordinaattoriiden suositukset, huomauttaisin, että Meillä on täällä näyttely täällä kokoussalissa, kuten voitte havaita. Turvapaikkatukiviraston viisi ensimmäistä vuotta on näyttelyn aiheena. Kohta neljä liittyy turvapaikkatukivirastoon. Edustaja Niedermüller esittelee asian. Meillä on silloinkin audiovisuaalinen esitys EASosta, turvapaikka turvapaikkatukivirastosta, mutta nämä kuvat täällä seinillä kertovat turvapaikkatukiviraston ensimmäisestä viidestä vuodesta. tämä selitykseksi näille kuville, jotka koristavat saliamme tänään. Toinen asia, vahvistamme koordinaattorin suositukset työjärjestyksen artiklan 205 mukaisesti. Meillä on jotakin esittelijöitä nimitettävänä. Ensinnäkin puheenjohtaja yksinkertaistettu menettelyn työjärjestyksen artiklan 50 mukaisesti hoitaa DNA-tietoja koskevan automaattisen tiedonvaihdon Tanskan kanssa, samoin automaattisen tietojenvaihdon, kun on kyse sormenjälkitiedoista ja niiden vaihtamisesta, automaattisesta vaihtamisesta Tanskan kanssa. Edustaja Gabriel puolesta nimitettiin esittelijäksi, joka vastaa sopimuksesta operatiiviseksi ja strategiseksi yhteistyöksi Ukrainan ja Euroopan välillä – Edustaja Makovei ECRstä nimitettiin esittelijäksi asiassa varauksen ennakoimattomien varten mobilisointi vuonna 2017 2016 kautta 2118 on tämän asiakirjan numero. Pyytäisin, että valiokunta voi hyväksyä nämä suositukset. Ne on nyt suositte, nämä suositukset on nyt hyväksytty. Which will take place. Kehottaisin myöskin ottamaan äänestyskortit mukaan, koska me äänestämme tänään kello 17.40. Um, which... Seuraavaksi kohta kolme, eli keskustelu Gilles de kanssa. Hän on EUn terrorismin torjunnan koordinaattori. Tarkoituksen keskustella viimeaikaisista terroriskuista jäsenvaltioissa. Muistan, että 31. elokuuta keskustelimme neuvoston puheenjohtajan maan ja komission kanssa viimeaikaisista hyökkäyksistä. Ja silloin pistimme merkille, että Erdi Kerkhoff ei päässyt paikalle, mutta meille vakuutettiin, että hän voisi tulla paikalle mahdollisimman pikaisessa vaiheessa myöhemmin. Ja päätimme silloin kutsua hänet myöhemmin. Hienoa, että tänään hän on paikalla. Hän voi kertoa meille nykyisestä turvallisuustilanteesta, viimeaikaisesta kehityksestä sen suhteen, ja samalla voimme esittää hänelle kysymyksiä. Tietystikin sen jälkeen, kun hän viimeksi oli valiokuntamme kuultavana ja sen jälkeen, kun keskustelua käytiin, järjestettiin kuuleminen turvallisuudesta ja turvallisuus asiamies nimettiin tämän jälkeen. Voi, toivon mukaan voi kertoa tästä enemmän. Annan saman tien puheenvuoron herra Dikerkuuvelle ja sitten avaan keskustelun. Eräntti Kirkhofe, olkaa hyvä. Mr. Chair, thank you for inviting me and, and I apologize. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta ja pahoittelen, että en päässyt tähän ensimmäiseen keskusteluun, joka teillä oli kesän loppupuolella. Yritän puhua lyhyesti ja käsittelen ensimmäiseksi niitä opetuksia, joita voisimme ottaa näistä viimeisistä iskuista ja uhista. Ja sitten haluaisin puhua niistä haasteista, joihin meidän olisi puututtava – sillä perusteella, mitä olemme nyt oppineet. Minä, minä aikaisin syyskuussa minut Ranskan, pääministeri, Ranskan pää, kutsui minut paikalle keskustelemaan ministerin kanssa ja todettiin, että, että uhan taso ei ole koskaan ollut 20 vuoteen näin korkea ja monessa jäsenvaltioissa todella uhan taso on hyvin korkea. Se johtuu siitä, että että nämä, näiden uhkien laatu on hyvin kompleksi ja monimuotoinen. Kun katsotaan millaisia uhkia ja iskoja on ollut viime viikkoina, niin voidaan tunnistaa ainakin kuusi ominaispiirrettä. Ensinnäkin on huomattava, että profiilit ovat hyvin moninaisia. Tekijöiden osalta meillä on verkostuneita ryhmiä, jihadisteja, jotka rakka on lähettänyt. Ja mehän tiedämme, että rakassa on on tällainen Amal Krish eh, suunnitteluryhmä, vaikka sen johtaja onkin tapettu. Eh, siellä eri, edelleen pyritään ja suunnittelemaan iskuja. Sitten on yksittäiset toimijat, jotka eivät oikeastaan ole kovinkaan yksinäisiä, mutta joko heitä johdetaan tai he saavat inspiraatiota muualta. Ne, jotka ovat johdettuja muualta, heistä hyvä esimerkki on tämä ranskalainen tyyppi Hasid Kasim, joka suurimman osan kesää pyrki saman aikaan iskuja Ranskassa. Telegramin kautta. Toiset taas eh, sitten vain eh, ovat propagandan uhreja. Sitten kolmas kategoria koskee henkilöitä, jotka ovat oikeastaan mieleltään sairaita ja toimivat eh, henkilökohtaisten tarpeiden takia tai siksi, että pyrkivät kopioimaan sitä, mitä ovat muualla nähneet. Sitten vähän tällainen stereotypiakin on todettava internetillä on mitään keskeinen rooli sekä silloin, kun pyritään levittämään tätä ideologiaa ja myös kun pyritään johtamaan näitä iskuja, voidaan käyttää e- erityyppisen nettejä ja välineitä. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö, mutta meidän on tunnist, tunnist, tunnustettava, että maahanmuuttajan virtoja kyllä hyödynnetään Britannian Eurooppaan ja käytetään väärennettyjä asiakirjoja ja rikollisjärjestöjen kautta. Sitten neljäs ryhmä, joka on varmaan tärkein ryhmä, koskee henkilöitä, joilla on vahvat linkit terrorismin ja rikollisuuteen. Tässä puhutaan sadoista henkilöistä, tekijöistä, jotka ovat hyödyntäneet rikollisuutta riko, esimerkiksi rahoituksen kautta, on hyödyntänyt julkisia hankintoja ja niin edelleen. Etulinjassa on hyvin vaikea tunnistaa näitä heikkoja radikalisoinnin merkkejä, koska rikolliset pyrkivät käyttäytymään toisella tavalla kuin mitä odotamme jihadisteilta. Toisaalta on muistettava radikalisoinnin nopeus. Hyvin nopeasti nykyään käännytään väkivallan tielle kuin nopeammin kuin aikaisemmin. Edelleen on huomattava, missä, mikä on elinympäristö, jos eletään alueella, jossa on vaikea saada aseita aseita, tai, tai, tai jos on helppo saada aseita ja väärennettyjä asiakirjoja, niin se helpottaa toimintaa. Ja sitten rahoituspuoli. Brysselissä Vatakunsa molemmissa nähdettiin hyvin sofistikoituneita iskoja, mutta myös paljon valmistelemattomia iskuja, joissa käytetään veitsiä tai parikkoja. Mutta vaikuttaa siltä, että yhä enemmän pyritään iskemään ikään kuin pehmeisiin kohteisiin eikä symbolisiin kohteisiin niin kuin aikaisemmin. Sitten viimeinen ryhmä koskee iskuja länsimaalaisia kohtaan muslimimaissa. Ja näillä pyritään vaikuttamaan matkailuun. Monissa näistä maista Tunis ja Turkki, Egypti esimerkiksi ovat maita, joissa matkailu on merkittävä talouden ala. Tässä nämä kuusi tärkeintä piir- piirret, jotka halusin teille mainita. Kun, tätä, kun tiedusteluyhteisö kuunnellaan, niin he vielä lisäävät listaan viisi muuta asioita. Ensinnäkin me pelkäämme, että Daesh saattaa pikkuhiljaa ottaa käyttöön toisenlaisia toimintatapoja, autopommeja esimerkiksi. Mehän tiedämme, kuinka nopeasti he oppivat käyttämään improvisoituja pommeja ja myös kepi, kemikaalisia aseita. Tämä on ensimmäinen huoli. Sitten toinen huoli, eikä tämä ole mikään uutuus, mutta se on vakava asia. Se koskee palanneita henkilöitä. Mehän olemme varmoja, että, että, että niin tulee tapahtumaan. Ja kalifaatti saattaa romahtaa, kuinka sitten tämän asian hallinnoimme. Nämä henkilöt saattavat, heitä on satoja, he saattavat lähteä mahdollisesti Libyaan tai muualle piileksimään ja haluavat palata kotiin. Määrät tulevat olemaan suuria ja profiilit hyvin monimuotoisia etulinja linjassa olevien taistelujen kohdalla. Sitten on muistettava myös taka, linjoissa olevat henkilöt ja myös vaimot ja, vaimot ja la, lapset. Mehän tiedämme, että satoja lapsia on syntynyt tuolla kalifaatissa. Sitten kolmas huoli koskee syyrialaisten pakolaisten diasporan haavoittuvuutta. Erityisesti Saksassa on jo salafistijärjestöt pyrkineet rekrytoimaan henkilöitä pakolaisleireiltä, eikä se ole mitenkään sattumaa. Mitä enemmän siitä tulee haittaa pakolaisille, niin sitä paremmin se hyödyntää heitä, he, heidän pyrkimänsä tällaisen kierteeseen islamofobiaan ja muuhun. Sitten Libya on tietenkin hu- huoli, vaikka Sirtissä on tapahtunut menestystä, niin Daesh on edelleen läsnä Libyassa. Ja Libyasta on tulossa yhä voimakkaammin Daesin uusi ponnahduslauta ja sieltä saadaan, saatetaan suunnitella iskuja Eurooppaan. Sitten olisi suuri virhe, jos yliarvi, aliarvioitaisiin Al-Qaeda ja erityisesti tämä Nusra ja muut. Jabhat al-Shan myöskin Kyseessä on Al-Qaidan alkuperäinen järjestö. Toistaiseksi se on taistellut Al-Assadia vastaan, mutta heillä on edelleen voimavaroja iskeä länteen ja, ja vaikuttaa turvallisuustilanteeseemme. Tässä lyhyesti opit, joita voimme ottaa viimeisimmistä iskuista ja prosesseista. Miten sitten vastaamme tähän? Aivan aluksi haluaisin todeta, että Brysselistä on hyviä uutisia siinä mielessä, että eri toimielimet ovat yhä paremmin nyt liikkeellä ja valmiita ja päättäväisesti ovat vastaamassa näihin haasteisiin. Se, että komissiossakin on nyt täyspäiväinen turvallisuuskomissaari, tämä on erittäin hyvä uutinen ja se tulee olemaan tehokasta toimintaa. Komissio on antanut hiilijättään kaksi tiedonantoa. Yksi koskee turvallisuutta ja ennaltaehkäisyä ja turvallisuusunionille pyritään saamaan vähän lihaluiden ympärille. Se on oikein hyvä ehdotus mielestäni ja uskon, että sen kautta voidaan vahvasti edistää Euroopan unionin toimintaa ja parantaa sisäistä turvallisuutta. Korkea on myös päättäväisempi kuin koskaan sen alalla, että, että tätä Välimeren ympärysvaltioiden terroristin vastaista toimintaa vahvistetaan ja eurooppalaisetkin yksiköt tulevat olemaan aktiivisia, niin että autetaan näitä maita. Olemme hiljattain Egyptissä, Libanonissa, Tunisiassa, Algeriassa ja pyrimme tukemaan näitä maita ja puuttumaan ongelmiin. Sitten tietenkin, kuten olette nähneet Bratislavan epävirallisen kokouksen päätelmistä, niin Euroopan neuvosto on todella tuskin johdolla välttäväisesti ottanut terrorismin vastaisen toiminnan korkealle esityslistalle. Ja, ja tähän olette nähneet valtion ja hallitusten päämiesten ehdotuksen, jonka mukaan tämä Bratislavan prosessi etenee ja vaihdetaan tiedustelutietoa ja varantaa ulkorajavalvontaa ja ja niiden pyritään ennaltaehkäisemään radikalisoituja, radikalisoitumista. Sitten haluaisin vielä palata näihin haasteisiin. Niitä on useita ja haluaisin käydä viisi läpi. Ensimmäinen niistä on aivan itsestäänselvä ja se koskee tietojen keruuta ja tietojen jakamista ja sen analysointia. Tässä onkin paljon työtä. Meillä on kaksi uutta tietokantaa, jotka komissio aika perustaa ESTA, joka koskee henkilöitä, jotka tulevat EU ilman viisumia ja sitten tämä entry-exit-järjestelmä. Neuvoston on vielä äh, teidän kanssanne hyväksyttävä tämä, mutta tästä tulee erittäin tärkeä väline tilanteen täydentämiseksi. Sitten seuraava asia on Euroopan neuvosto meille antava tehtävä. Tarkoituksena on arvioitava sitä, kuinka jäsenvaltiot käyttävät ja ruokkivat olemassa olevia tietokantoja. Ja minun on tunnustettava, että kaikki jäsenvaltiot ovat edistyneet hienosti viime kuukausina. Ihan vielä tilanne ei ole hyvä. Kaikki tietokannat eivät täysin heijastelee uhkia sellaisena kuin tiedämme niiden olevan, mutta meidän on tunnustettava se, kuinka paljon tietokantojen tilanne on parantunut jäsenvaltioiden ansiosta. Europol esimerkiksi nyt kaikki valtiot ovat Siena-verkostossa mukana. Se on luottamuksellinen verkosto ja suurin osa jäsenvaltioista on jo nimennyt yhteyshenkilönsä näihin internetyksiköihin ja Euroopan info, Euroopan informaatiojärjestelmä ja muut tietokannat ovat nyt paremmin varustettuja kuin aikaisemmin. Sitten SIS-järjestelmä toistaiseksi se on kaikkein tehokkain väline, jonka avulla voimme käy, siirtää ja vaihtaa tiedustelutietoa ja täytäntöpanotietoa ja, ja myös näitä 363 varoitusartiklan mukaisia tietoja myös olemme nyt 400 prosenttia lisänneet näitä varoituksia vuodesta 2004 vuoteen 2016. Meillä on nyt 9500 varoitusta, ja tämä on todella mahtava luku. Sitten todella haluamme ruokkia näitä tietokantoja kunnolla tulevina viikkoina. On tärkeä tehtävä, jossa tämäkin valiokunta on mukana ja tarkoituksena on varmistaa se, että tietokannat ovat täysin yhteen toimivia Tämän kaikkein tärkein tehtävämme nyt, jos haluamme todella saada kuvan valmiiksi. Tämä on aika vaikea harjoitus, mutta meidän on lähdettävä tähän harjoitukseen avoimin mielin. Olen kyllä varsin tietoinen näistä tietosuojaongelmista ja yksikultaisista säännöistämme koskee juuri tätä tarkoitusten rajoitusperiaatetta, niitä tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin siihen tarkoitukseen, niitä varten ne on alun perin kerätty. Jos todella haluamme kokonaiskuvan, niin jos haluamme, että rajavartiosto on tehokas ja havaitsee valtavasta vir- ka- maahanmuuttajien virrasta nämä turvallisuusuhat ja mahdolliset jihadistit tai tulevat jihadistit, niin kyllä silloin meidän – on saatava käyttöön biometristä tietoa ja muuta, muutamia lisätietoja, ja se on mahdollista. Samaan aikaan voimme, eh, niin voimme hyödyntää tätä privacy by design, ja voimme samaan aikaan myös käyttää vahvoja tietosuojan välineitä. Meidän on todella lähdettävä tähän nyt avoimin mielin. Komissio on perustanut korkeatason ryhmä, joka on, tava, joka on kokoontunut kaksi kertaa ja olen luottavaisin mielin sen suhteen, että siellä kyllä saadaan aikaan kunnianhimoinen ehdotus ensi kesäkuuhun mennessä. Sitten kolmas näkökohta, joka varmaankin on vieläkin vaikeampi, koskee sitä, että EUn tasolle perustettaisiin ikään kuin jonkinlainen silta sen välille, mitä Europolissa on otettu käyttöön terrorismin vastaisessa keskuksessa. Siellä on hyvin tehty työtä. Ja sitten toisaalta turvallisuuspalveluiden terrorismin vastaisten yksiköiden toiminta saataisiin siihen yhdistettyä. Tämä on aika vaikea, koska täällä on erilaisia rajoitteita. Ja yksi niistä koskee sitä, että tiedustelutieto on edelleen jäsenvaltioiden valtuuksia, valtuuksiin kuuluva eli EUn käden ulottumattomilla, mutta uskon, että löydetään mekanismi, jonka kautta voimme varmistaa sen, että todella saadaan tämäkin siltä rakennettua. Sitten on vielä pari näkökohtaa, jotka koskevat tojen jakamista, ja meidän on niitä pohdittava yksi. Ne ovat vaikeita. Yksi niistä koskee salausta. Jotkut jäsenvaltioista haluaisivat, että komissio pohtisi, mitä sen kanssa tehdään, niin että voitaisiin auttaa tiedustelupalveluja ja lainvalvota yksiköitä niin, että se olisi toimiva, mutta ei kuitenkaan haavoittuva alue niin, että salauksen taso olisi korkea. Sitten digitaalinen näyttö, komission aloittanut työn sen suhteen. Jourova on erittäin aktiivinen ja pyrkinyt selvittämään, kuinka voimme nopeuttaa pääsyä digitaaliseen näyttöön Yhdysvalloissa sijaitsevien pilvipalvelujen kautta. Me tarvitsemme suoria, nopeita yhteyksiä, jotka ovat myös helppoja, eikä mitään HLM-menettelyjä, koska nämä ovat hankalia ja hitaita. Tässä siis tulevien viikkojen haasteita. Sitten vielä seuraava asia. Komission viimeisin tiedonanto onkin hyvä uutinen, nimittäin ennaltaehkäisyyn aiotaan investoida massiivisesti. Kuten sanoin, yhä harvemmat eurooppalaiset lähtevät Syyriaan, koska sinne on vaikeampi päästä näinä päivinä, mutta meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat ikään kuin inspiroituneet näistä ajatuksista, ja siksi meidän on vahvistettava toimintaa internetissä – IT-foorumilla, jonka komissio on perustanut, ja siinä onkin äh, se onkin oikea paikka tähän toimintaan. Tämän vuoden loppuun mennessä meillä on vielä toinen tapaaminen internetyhtiöiden kanssa ja odotan todella hyvin paljon tuolta tapaamiselta ja odotan, että yhtiöt tulevat nopeasti äh, liikkumaan eteenpäin. Tarvittaisiin automaattisia tapoja toimia. Odotan myös tukea näiltä yhtiöiltä kansalaisyhteiskunnalle niin, että voidaan mahdollistaa se, että, että tällainen vastanarratiivi voi voimaistua netissä. Sitten toinen tärkeä näkökohta, jota vielä ei tähän mennessä ole juurikaan kehitetty, mutta joka on myös tuossa tiedonannossa se koskee sitä, kuinka voitaisiin eri rahoitusohjelmiin ottaa mukaan nämä äh, valtavirtaistaminen kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusaloilla ja ohjelmissa ja työ, työllisyys- ja urheilualoilla uskon, että tässä voidaan tehdä paljon ja voidaan saada aikaan paljon. On tärkeää kuitenkin pitää tämä erillään, niin ettei se ole mitenkään varsinaisesti, pääasiallisesti terrorismin vastaisten toimien vetämä, mutta silläkin on ne toimivat. Sitten kuntouttaminen. Tässä valiokunnassa se on aikaisemminkin todettu, että emme ole tarpeeksi päässeet eteenpäin tällä alalla. Jos haluamme saada sellaisen työkalupakin, jossa on kaikki tarvittava, tarvittavat toimintapolitiikat niin, että voidaan todella toimia näiden taistelijoiden kanssa, niin niin on löydettävä vaihtoehtoja vankila, vankiloille ja syytteen nosto, nostoille. Minulla ei nyt aiko mainita en kaikkia asioita ehdi tässä mainitsemaan, mutta tässä tarvitaan järjestelmisiä tarkastuksia vielä – Odotan, että hyvin nopeasti saadaan valmiiksi Schengenin rajakoodiksin muutokset, koska on todella tärkeää, että tämä lainsäädäntö saadaan hyväksyttyä. Se on todella äärimmäisen tärkeää. En nyt mene enää tähän viimeisiin, se koskee näitä ulkoisia osia, mutta mielelläni kerron kyllä, mitä, mihin pyrimme mennä maiden kanssa. Uskon, että tämä tulee vielä paljonkin yksityiskohtaisia kysymyksiä teille. Moni puhuja on jo listalla. Avankin keskustelun sama tien. Ensimmäisenä, ensimmäisenä Barbara Katrika. Ja hyvät kollegat, mikäli voisitte pitäytyä kahteen minuuttiin kukin, niin sitten kaikki saavat puheenvuoron. Barbara, ole hyvä. za Kiitos kovasti alustuksesta. Hyvin sisältörikkaasta ja konkreettisesta. Ei todellakaan ole helppo torjua terrorismia nykyaikana. Mutta näyttää siltä, että yksi tärkeimmistä asioista, olennaisimmista asioista yhteisessä terrorismin torjunnassa on se, että tietoja voitaisiin vaihtaa mahdollisimman nopeasti, reaaliaikaisesti, niin että voitaisiin ryhtyä yhteisiin vastatoimiin dramaattisille tapahtumille. Kerroitte, että jos on vaikeuksia saada tietyitä jostakin valtiosta, niin voidaan saada ne toisella tavalla. Käytitte ilmaisua different tools tässä yhteydessä. Haluaisin tietää, että mitä muita välineitä olisi saada näitä tietoja. Ymmärrän kyllä, että on sellaisinkin tilanteita, että tiedustelupalvelut eivät halua jakaa tietoja. Mutta mikä olisi paras yhteistyötapa vaihdossa niin, että ei tulisi tällaisia vaikeuksia kuin nykyään on? Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi puhuu Birgit Sipol. Birgit, ole hyvä. Vielen Dank. Kiitoksia. Pyydän anteeksi sitä, että en ollut heti kokouksen aluksi paikalla. Haluaisin esittää joitakin erittäin konkreettisia kysymyksiä. Ensinnäkin, kun on kyse tietojenvaihdosta, niin lähtökohtana on se, että ei voida noin vain sumelematta mitä tahansa tietoa vaihtaa, vaan sellaisia tietoja, jotka liittyvät henkilöön, joka on mahdollinen uhka. Siksi kuulisin teiltä vielä mielelläni, miten pitkälle on päästy tässä kysymyksessä, miten pitkälle saatu aikaan yhteisiä kriteereitä, miksi joku henkilö jossakin jäsenvaltiossa mahdollisesti kuuluu tällaisten vaaristen henkilön listalle? Ovatko nämä kriteerit vertailukelpoisia vai pitäisikö tässä saada vielä parannusta? Toinen kysymys liittyy näihin ulkomaalaisista tai taistelijoihin, Miten pitkät he käyttävät eri pakon reittejä hyväkseen tai eri reitti hyväkseen päästäkseen Eurooppaan? Nähdäkseni ISISillä ei ole mitään mieltä tai järkeä siinä lähettää ihmisiä vaarallisia reittejä pitkin Eurooppaan, koska he eivät kuolla matkalla. Onko heillä muita vaihtoehtoisia reittejä pitkin he pääsevät Eurooppaan, jotta he voivat sitten seko sitten soluttautua pakolaisten joukkoon. Onko teillä mitään tietoa tästä? Toiseksi, puheenvuoron lopuksi viittasitte siihen, että ennaltaehkäisyssä ei pelkästään kyse ole tietojen vaihdosta ja valvonnasta, vaan myöskin yhteistyöstä yhteistyöstä sosiaalityöntekijöiden ja muiden toimijoiden kanssa kuntatasolla, paikallistasolla. Minun mielikuvani on se, että hyvin monet tekijät, tai miltei kaikki, ovat olleet sellaisia, että he eivät olleet kolmansien maiden kansalaisia, kun tulleet ja jäsenvaltion tekemään iskoja, he olivat aiemmin olleet jo ja asuneet Euroopassa. He eivät ole tulokkaita. Ja he olivat sitten radikalisoituneet Kysymyksiä kuuluu siksi, että kun aina kuullaan siitä, että pitäisi yhteistyötä paikallistasolla ennaltaehkäisemisen edistämiseksi, niin kuitenkin mielikuvani on kuitenkin toinen. Siksi mielen teidän huomioon että näkemyksen siitä, pitäisikö antaa lisää rahaa tietojen vaihtoa ja rajojen valvontaa ja rajojen tilkitsemistä varten ja tietokantia varten, mutta saman aikaan kuitenkin ollaan vähemmän halukkaita jäsenvaltioiden tasolla tekemään tätä ennaltaehkäisevää työtä paikallistasolla, kunnallistasolla, jotta voitaisiin välttyä iskuilta. Mitä konkreettisia ehdotuksia teillä on siis tässä suhteessa? Kiitoksia paljon Birgit. Ennen kuin aina puheenvuoron seuraavalle puhujalle, haluaisin todeta, että Sirjapuhja ei ole vielä paikalla. Mutta ennen kuin herra edustaja Kirkhope sanoi, totesi, mitä, totesi, että hänen viimeinen kokouksensa hän jättää meidät tämän jälkeen. Ja kuten tiedätte, jotkut teistä, niin hänestä tulee iso britannian ylähuoneen jäsen. Haluaisin kiittää häntä koko valiokunnan nimissä hänen tekemästään työstä. Hän on toiminut koordinaattorina ja valiokunnan jäsenenä, ja hänellä on ystäviä kaikissa poliittisissa ryhmissä joten tietystikin tässä valiokunnassa aina kaikki tekevät ankarasti työtä, koska tämä on kaikkein työtelijän valiokunta parlamentissa, kuten tiedämme. Toivotamme kaikkea mahdollista onnea ja menestystä ylähuoneessa. Oli varma, että hän tulee olemaan siellä erittäin Eurooppa-myönteinen ja vie tämän valiokunnan työn aikana aikaan saatua kokemusta myöskin mukanaan tuonne suunnalle. Kiitoksia siitä, että olet ollut meidän valiokuntamme jäsen. Ja nyt sitten voit esittää kysymyksesi. Ole hyvä. Chairman, actually my last uh, functional... Kiitos. Viimeinen tehtäväni tietysti valiokunnassa on äänestää. Se on tietysti tärkein asia, mitä teemme. Olen vähän myöhemmin tänä iltapäivänä äänestämässä. Olen kovin kiitollinen näistä ystävällisistä sanoista. Aioin aloittaa kysymykseni sanomalla, että olen ollut täällä 17 vuotta tässä parlamentissa. Ja tehän toivotte, ettekö toivokin, että kun on näin pitkänaikainen kokemus, niin että se, mitä tekee, niin se tuppaisi parantumaan ajan mittaan. Eli siinä mielessä olen nähnyt teidät täällä yhdeksän vuoden ajan tästä 17 ja olen sitä mieltä, että hänen tekemänsä työ ja vastuunsa ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. Epäilemättä hänen pitkä kokemuksensa yhdeksän vuotta on meille kaikille kovasti hyödyksi ja Euroopan kansalaisten suojelun hyväksi. Haluaisin oikeastaan kysyä kahta asiaa. Toisin, to, toinen on se, että vaikka työ on kovin tärkeä, terrorismin torjunta koordinaattorilla sinänsä ei ole kovin paljon lainsäädäntövaltaa. Ja mielestäni on kovin tärkeää, että tässä valiokunnassa ja parlamentissa meidän täytyy aina vahvistaa uudelleen se, että häntä ja hänen rooliaan tarvitaan kovasti Euroopan terrorismin torjuntatoimissa. Meidän täytyy kovasti tukea kaikkia hänen tekemäänsä. Monet hänen tekemänsä asiat ovat niin tärkeitä, haluaisin myöskin kysyä häneltä, jos sopii että miten CTC-yksikkö koordinoi Europolin terrorismin torjuntayksikön kanssa töitä, ECTCn kanssa töitä. Ja olen kovin mielissäni, että uusi komissio ja sen, joka vastaa turvallisuusunionista, on britti. Komissio sen King, ja haluaisin kysyä, miten hän näkee hänen roolinsa. Ja että miten koordinointi tältä osin toimii. Sitten päättäisin, toivottavasti sopii, että sanon näin. Minulla on ollut aivan hieno kokemus. Olen työskennellyt suurimman osan ajastani tässä valiokunnassa ja puheenjohtaja olette aivan oikeassa siinä, että en olisi pystynyt omaa tehtäväni hoitamaan kunnolla, jollen olisi pystynyt tekemään työtä jäsenten kanssa kaikista ryhmistä ja kaikista poliittisista suunnista, koska uskon, että se mitä yritämme tehdä täällä on yhteiseksi hyväksi, kansalaisten eduksi kokonaisuudessaan ja toivon, että valio pystyy sitä työtä jatkamaan täydessä edustuksessa myös tulevaisuudessa. Kiitos. Ähm, Cecilia Wikström, seuraavana. Ole hyvä, Cecilia. Okei, okay, Cecilia, I'll, um... No, ei sitten, Cecilia. No. To, to my colleagues. Annan puoman puheenvuoroni Sofi Inetfeltille. No, sieltäpäksi Sofi, ole hyvä. Äh. Kiitoksia. Tämä oli hieman hämmentävä. Kiitoksia herra Kerkhoovelle ensinnäkin hänen alustuksestaan. Voisi esittää pienellä huomiolla. Sen lisäksi, mitä Timothy Kirkhope sanoi, toteaisin, että on oikeastaan erittäin iloinen siitä, että on luotu uusi salkku komission sisälle. Tämä on juuri se paikka, josta käsiin poliittisia aloitteita ja lainsäädäntöaloitteita pitäisi tehdä. Olen aina huomauttanut, että sen työn lisäksi, mitä te henkilökohtaisesti teette, olen katsonut, että teidän asemanne on hieman eriskummallinen, koska teillä ei ole lainsäädäntövaltaa, mutta ei myöskään vastuu- ja tilivelvollisuutta. Olen nyt ehkä hieman provosoiva. Olen hieman pettynyt siihen, että että on suorastaan ennalta arvattavaa, että joka kerta kun te tulette tänne, te vaaditte lisää valtaa, lisää valtaoikeuksia, lisää tietojen keruuta ja sitten valittelette sitä, kuinka paljon rajoitteita, tietosuja, lainsäädäntö ja muu lainsäädäntö teidän kontollon asettaa. Kuitteeseen, että henkilö, joka puhuu terrorismin vastaista taistelusta, puolustaisi myöskin demokratiaa ja oikeusvaltion periaatetta ja että hieman enemmän hän voisi myöskin kunnioittaa ja oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia. Vuosien mittaan te olette täysin jättänyt piittaamatta perusoikeuksista, joten asiat eivät ole millään tavalla tasapainossa. Sitten minun kysymykseni. Komissaari King kuulemisen yhteydessä painotti hyvinkin paljon täytäntöönpanoa, ja juuri tämä on oikea painotus, koska me olemme antaneet lakeja lakien perään täällä parlamentissa. Ja välillä tulee sellainen tunne, että mitä täytäntöönpanon tulee, niin hyvin vähän edistystä sillä puolella tapahtuu. Kaksi tarkempaa kysymystä. Toinen niistä liittyy rakkaaseen EU-PNR-aloitteeseen. Kysin hiljattain komissiolta suullisesti ja kirjallisesti ilman, että sain vastausta sitä, missä suhteessa EU-PNR-direktiivi on missä vaiheessa se on kuusi kuukautta ennen hyväksymistä? Minulle sanottiin, että pari maata on oikeastaan ottanut täytäntöönpanon, tai puoli vuotta hyväksymisen jälkeen pari maata on ottanut täytäntöönpanon. Tämä on hieman vastoin sitä ajatusta, jonka me saimme, jonka meitä painostettiin hyväksyä nopeasti tämä direktiivi. Ja mitä toiseksi tietojen jakamiseen tulee ja pyrkimykseen parantaa tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken tietystikin kannatamme tähän, mutta olen kuitenkin melkoisen huolissani havaitessani, että ainoa mistä oikeastaan puhutaan on tekninen puoli, yhteentoimivuus ja siitä kuinka puhutaan, kuinka järjestö pitää yhdistää toisiinsa ja komissiossa on suunnitelmia ja työryhmiä tekin osallistutte, te puhutte yhteentoimivuudesta jatkuvasti. Ja mielenkiintoisia ja huolestuttavia aloitteita on nähty Esimerkiksi se, että luotaisiin yksi ainoa valtava tietokanta, jota kutsutaan nimellä Common Repository of Data, tällaisella nimellä, ja siellä olisi myöskin biometriset tiedot, joita voitaisiin sitten verrata muihin tietoihin. Entä sitten oikeudellinen valvonta, demokraattinen valvonta, avoimuus, asiakirjojen saatavuus ja niin poispäin. Entäs mitä näiden suhteen tehdään? te puhutte tästä megatietokannasta, joka pitäisi perustaa ilman minkäänlaista tasapainoa ja seurantaa tai valvontaa. Haluaisin kuulla hieman enemmän tästä. Please. Kiitos sitten Jan Albrecht. Much, um, and, uh, also to... Kiitoksia. Haluaisin kiittää myös herra Kerkhoffia tästä alustuksesta ja linjauksista. Haluaisin ehkä vielä vähän jatkaa siitä, mihin Sofi Intvelty jo viittasikin koskien täytäntöönpanoa jäsenvaltiot ovat nimittäneet teidät. Joskus pohdin, ketä oikeastaan koordinoitte, koska jäsenvaltiot, parlamentti ja komissio edellyttävät enemmän koordinointia. Sillä olisikin jo korkea aika, eikä se tarkoita, että ainoastaan vedotaan parempaan koordinointiin, vaan se tarkoittaa, että tarvittaisiin käytännön toimia, ja sehän edellyttää sitä, että jotakuta koordinoidaan. Ja minulla on sellainen tunnelma, että kaikki haluavat koordinointia, mutta ei kukaan ei halua olla koordinoitu. Kaikki haluavat tietoja jakaa enemmän, mutta kukaan ei kuitenkaan omia tietojaan antaa muille. valtioiden puolella on kyllä asioita, joiden on todella muututtava eikä tarvita aina vain enemmän toimia, vaan haluaisin, että todella täytäntöön pantaisiin se, mistä on jo päätetty. Täällä Libe-valiokunnassa ja Euroopan parlamentin täysistunnossa yhdessä neuvoston kanssa huhtikuussa 2014 päätimme eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä ja niin sitä koskevasta direktiivistä. Jäsenvaltioilla oli kolme vuotta aikaa täytäntöpanna se. Tämä aika umpeutuu jossain huhti-toukokuussa ensi vuonna – joten puolisen vuotta tässä on jäljellä. Nyt haluaisin tietää, missä vaiheessa jäsenvaltiossa ollaan panon kanssa. En ole kuullut yhtään mitään tästä. Joskus olen puhunut EUn jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kanssa. He eivät edes tiedä tällaisesta tutkintamääräyksestä mitään. Kyllä minusta tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä toimista, koska kyseessä on todella tietojen vaihto. Kyseessä ovat vastavuoroiset tutkintatoimien Että Tämä on paremman poliisi- ja oikeustoimien yhteistyön ydintä aivan, joten todella haluaisin, että tässä päästäisiin eteenpäin. Sitten asia, joka on mielestäni oikein hieno asia, on se, että tunnustatte Europolin numerot koskien tun- terrorismeista epäiltyjä henkilöitä ja kuinka moni heistä on linkitetty terroristi toimiin ja kuinka moni heistä on jo aikaisemmin asetettu syytteeseen. Näin kaikkialla, että hyväksymme uusia toimia koskee niitä henkilöitä, joita ei ole linkitetty mihinkään rikollisuuteen, ei edes mitään epäilyjä liity eikä mitään riskejä heihin liity. Olemme nyt äänestäneet tästä EUn PNR, PNR-direktiivistä, se on 500 tuhat euroa, ja, mutta data on aika epärelevanttia rikollisuuden osalta. Sitten meillä on useat ra- rajatoimenpiteitä, te ja jäsenvaltiot ovat niitä vaatineet, mutta kuitenkin on aivan selvää, että kyseessä ovat Tämä koskee henkilöitä, jotka ovat rikollisia eikä tavallisia matkustajia. Kuitenkin tämä entry-exit-järjestelmän kautta ehkä tarvitaan vielä lisää 500 miljoonaa euroa. Miljardeja siis investoidaan Kuitenkin Europol, joka on nämä luvut toimittanut ja nämä tiedot, on pyytänyt, että ainakin vähän enemmän rahaa annettaisiin ja tutkintatiimeille. Se koskee kenttätyötä. Paikallisviranomaiset, jotka mm, pyrkivät saamaan kiinni näitä rikollisia ja terroristia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Paikallisia viranomaiset eivät tähän pysty, koska he, heillä ei ole enää varoja rekrytoida henkilökuntaa. Eikö olisi järkevää, että prioriteetit asetettaisiin vähän toisella tavalla, eikä koko ajan sijoitettaisiin näihin uusiin järjestelmiin, vaan sen sijaan enemmän varoja kohdennettaisiin tämän tyyppisiin toimiin. Sitten vielä lopuksi haluaisin viitata tähän salauskysymykseen. Herra King, joka on nimetty komission turvallisuuskomissaariksi, niin hän viittasi tähän asiaan. Hän totesi, että salatut välineet eivät ole ehkä oikea vastaus. Ja olemme, olen yhtä mieltä hänen kanssaan. Minun mielestäni olemme vähän hukkaamassa suuntaa. Meillä on enemmän tietoja tänä päivänä meidän joka päivästä No, elämässämme meillä on enemmän tietoja kuin koskaan e- aikaisemmin. Koskaan e- historiassa ei ole ollut näin paljon prosessoituja tietoja meistä kaikista, joten onko todella ongelmana se, että emme saa liittävästi tietoa, vai onko ongelma se, että meillä ei ole henkilökuntaa ja koulutettuja henkilöitä, jotka voisivat tunnista tiettyjä toimia tai tehdä peitettyjä toimia tai seurata verkostoja ja seurata sisältöjä ja niin edelleen. Tähän haluaisin vähän fokusta muualle. Kiitoksia. Uh, Peter Niedermüller, please. Kiitoksia sitten Peter Niedermüller. Thank you very much for your presentation, Mr. Kiel. Kiitos alustuksestanne. Puhun lyhyesti Mainitsitte monesti, että miten tärkeä rajavartiosto on ja rajojen rajavalvonta. Olen tietysti täysin samaa mieltä, koska turvallisuuden näkökulmasta se on oleellista. Mutta paljon vähemmän puhutaan ennaltaehkäisystä. Yksi lause oli esityksessä, joka on mielestäni tärkeä. Puhuitte suurista investoinneista ennaltaehkäisyyn. Haluaisin kysyä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa. Mille aloille nämä massiiviset investoinnit suunnataan? Kiitos. Thank you, colleagues. I'm close. Kiitos. Hyvät kollegat, puhelista suljetaan. Te, kyllä te olette listalla vielä, ei mitään hätää, mutta kuka muu ei enää pääse listalle. Komis Jezek, Radek. Mrs. Vautmans, uh, Mrs. Kiengi and Mrs. Winberg. Tässä oli puhujalista. Eikä enää muita oteta puhujalistalle. Anna, ole hyvä. Äh, Mr. De Herra Kerkhoffi, tervetuloa. Te puhuitte siitä, että toimintatavat ovat muuttumassa terroristiryhmien puolella ja että he käyttävät yhä enemmän autopommeja ja hienostuneita kemiallisia aseita. Mitä sitten voidaan tehdä esimerkiksi kemiallisten aseiden käyttö on helppoa, koska kaikenlaisista tavallisesti kaupasta voi ostaa ainesosia. tällä voidaan tehdä. Entä sitten aseet ja räjähteet, joita pyritään valvomaan parlamentissa? Oli valtuuskunta viime viikolla Malmössä. Minä olin siellä mukana. Me olimme keskustelun poliisin kanssa ja sillä puhuttiin esimerkiksi granateista ja räjähteistä ja muista ja olimme erittäin huolissamme ja sitten EUn uusi toimintasuunnitelma, joka pystyisi saman aikaan muutoksia tällä alalla. En usko, että millä tavalla on aktivoitu. Puhuttakaa sitten ydinlaitosten turvallisuus. Se oli huolestuttava asia se kerran, kun asiasta puhuttiin teidän kanssanne, eikä se ole mihinkään kadonnut ja sitten maahanmuutto ja turvallisuusseuraamukset maahanmuuton myötä, niin te puhutte tästä. Rajaturvallisuutta täytyy vahvistaa, mutta entä sitten turvallisuus meidän rajojemme sisäpuolella? Välittävätkö hallituksemme turvallisuudesta, kun eivät hallitukset välitä alaikäisistä lapsista, jotka ovat kadonneet? Ovatko he silloin yhtään kiinnostuneita turvallisuudesta? otakaa asian tosissaan kun ihmisoikeusloukkaukset sallitaan niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat EUn sisällä Kreikassa tai leireillä tai muualla. Mm, ihmiset ovat erittäin haavoittuvassa asemassa näillä leireillä, mutta ei heistä piitata, olipa sitten Kaleista tai Kreikasta. Siellä on todellakin hyvin paljon mahdollisuuksia rikollis- tai terroristijärjestöille toimia ihmisten keskuudessa. Ja sitten pnr tiedotta Sanottiin, että PNR-asia on tällainen ihme lääke, joka parantaa kaiken. Mutta täällä mainittiinkin jo, että täytäntöönpano on ollut kovin hidasta, kuten Sofi totesi. Mitä tapahtui Nitsassa? Valvotaanko siellä yksityisiä lentokoneita? Saudi-prinssi pysäytettiin Beiratissa viime vuonna, ja hänellä oli kyydissään 2000 tonnia Daeshin käyttävää huumetta, kat-huumetta. Entä sitten äh, mikä yksityiskoneella siirtyy, lentää paikasta toiseen, mikä tämä voi tapahtua Perutussa, voi tapahtua myöskin Ranskassa. Ja sitten nämä massiiviset investoinnit. Toivottavasti te valvotte sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät ja mitä ne eivät te- tee. Onko mitään ongelmia esimerkiksi eurooppalaisten imaamien koulutuksessa ja siitä, et, siinä, että ei pitäisi hyväksyä sitä, että Saudi-Arabiasta muualta roodetaan imaameja meidän suuntaamme? Entä suunnitelmamme ottaa muslimiväestön mukaan taistelun radikalismia ja äärimmäistä väkivaltaa vastaan? Miten tätä kommentoitte? Edustaja Czesek. Well, you, you've underlined... Kiitos. Painotitte internetin, internetin keskeistä roolia propagandassa ja tietojen välittämisessä. Mietin, että voisitteko kertoa meille, että miten yhteistyö palveluntarjoajien ja muiden yhtiöiden kanssa sujuu tällä hetkellä, jos nyt vaikka puhutaan terroristisisältöjen poistamisesta. Please. Sitten edustaja Radek. Господин председател, уважаеми господин Кирхов, През последните няколко месеца станахме свет. Kiitoksia puheenjohtaja. Viime kuukausina olemme olleet todistamassa useita terroristi-iskuja, joissa monet viattomat eurooppalaiset ovat menettäneet henkensä. Samanaikaisesti poliisi ja viranomaiset ja muut viranomaiset ovat pyrkineet estämään muita suunnitelmia iskuja jopa 15-vuotiaiden suunnittelemia iskuja. Jotkut näistä ihmisistä ovat maahanmuuttoalkuperää Saksan viranomaiset väittävät, että että he pelkäävät, että maahanmuuttovirtoja voisivat nämä terroristit hyödyntää ja pyrkisivät sitä kautta soluttautumaan Euroopan unioniin. Omassa maassani Bulgariassa eh, sataprosenttisesti tarkistetaan kaikki ihmiset, jotka tulevat eh, ulkorajan kautta. Voitteko kertoa, millä tavalla muut jäsenvaltiot voivat varmistaa, että terrorismi terroristit saadaan erotettua maahanmuuttajista? Voisitteko olla yhtä mieltä siitä, että viranomaisten ja turvallisuushenkilöiden on valvottava maahanmuuttovirta, jotta voidaan estää terroristien pääsy alueelle. Haluaisin viitata tässä YK on päätöslauselmaan, joka koskee ihmisten valvontaa, jotta voidaan ennaltaehkäistä terroristi-iskuja missä määrin EUn lentokentillä pystytään ennaltaehkäisemään terroristi-iskuja. Mihin toimiin olisi ryhdyttävä, jotta näiltä iskuilta säästyttäisiin lentokentillä? Tarvitsemmeko uutta lainsäädäntöä Euroopan unionissa tällä alalla? Kiitoksia. Five minutes, please. Thank you Kiitoksia puheenjohtaja ja herra Tietystikin kuuntelin teidän puheenvuoronne. Me kaikki tiedämme, että suurkaupungissa tehtiin suuri osa näistä terroristi-iskoista. Viime viikonloppuna Pelkeessä syntyi pientä hämminkiä, koska jotkut pormestarit sanoivat, että he pelkäävät sitä, että nyt alkaa tulla iskeä myöskin pienempiin kaupunkiin. Pienemmät kaupungit eivät ole varustautuneita, ne eivät pysty varautumaan tällaisiin iskoihin. Heillä on riittävästi asiantuntevaa henkilöstöä paikan päällä. Kansallinen turvallisuus on tietenkin jäsenvaltioiden kontolle kuuluva asia, mutta mit, mitä mielipiteitä teillä on tästä asiasta? Onko mitään tietoa siitä, että nyt terroristit alkaa todellakin käyttää uuden tyyppisiä toimintatapoja, kemiallisia aseita? Ovatko kohteet sitten erilaisia? Ovatko heidän strategiansa muuttumassa? niin sen iskut kohdistuvat pienempiin kaupunkeihin ja miten voitaisiin kuntien ja kaupunkien turvallisuutta parantaa jäsenvaltioissa tämän kaiken valossa? Mrs. Kienge. Kiitos. Sitten edustaja Kienge. Grazie. Kiitoksia. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin ilman aikuisia tulevat alaikäiset. Onko olemassa strategia, millä tavalla voidaan turvata nämä henkilöt, jotka ovat järjestäytyneen rikollisuuden verkostoneen uhreja ja monet heistä katoavat saavutoin Euroopan unionin. He ovat haavoittuvia, heikkoja henkilöitä usein heitä hyödyntävät tahot, jotka haluavat välineellistää tähän ma- tätä maahanmuuttajaa ja, ja käyttää näitä henkilöitä kaupankäyntivälineenä. Onko teidän työnne linkitetty ihmiskauppaan, torjuntaan ja millä tavalla yhteistyötä tehdään? Sitten eh, kotouttamisesta, millaista poliittista tahtoa tai onko minkäänlaista tahtoa käsitellä tätä asiaa? Mehän tiedämme, että kun ihmiset jätetään oman onnensa nojaa, niin usein myös väkivalta lisääntyy. Onko tähän poliittista tahtoa, puututaanko asiaan, ollaanko tästä ongelmasta tietoisia? Kiitoksia. Thank you very much. Um, and finally... Kiitoksia. Vielä viimeinen puhuja tässä keskustelussa. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Kerkhope Tuli vähän myöhäinen kuullut alusta asti. Mutta haluan kiittää työstänne, PNR-työstä, ja toivon, että mahdollisimman nopeasti se toimeenpantaisiin, koska on kovin tärkeää, että saamme valvontaan sen, kuka jäsenvaltioiden alueelle tulee. Olin Anna Gomesin kanssa siellä Malmössä ja pystyimme näkemään, että miten äärimmäisen tärkeää meille on, että rajoista meillä on äh, hallinta. Maailmahan on kaupunki, jossa palaa. Siellä on palannut 40-50 autoa viime aikoina ja se on ihan kaoottista. Ja puhuttiin jopa sitä, että käsikranaatit ovat tällä hetkellä hyvin yleisiä Ruotsissa, kuten Komeskin sanoi. Haluaisin vain kysyä, vuosi sitten suunnilleen luin Euractiv-lehdestä haastattelun. Siellä väitetään, että on aika epätodennäköistä, että olisi yhteys maahan, äh, maahanmuuton ja Välimeren yli tulevien maahanmuuttovirtojen ja terrorismin välillä. Onko se edelleen totta, vaikka nyt Europolhankin on jo todennut, että itse asiassa tässä on perää, että on nähty kuvia sellaisista, jotka ovat tulleet veneestä ja sitten ovat olleet Tunisiassa mukana jopa Belgiassa terrorihyökkäyksissä. Olen kovin huolestunut. Tässä on luettelo vain näistä, vain sellaisista, tässä ovat vain ne hyökkäykset, jotka oli viime vuonna. Että toivottavasti nyt saadaan pysäytettyä tällainen kehitys. Very much, colleagues. Um... Kiitoksia, herra Kerkhofe. Tämä keskustelu osoitti, kuinka suuri kiinnostus kohdistuu tähän aiheeseen. Ja myöskin tästä ilmeni se, mitä koordinointi jäsenvaltioiden välillä merkitsee. Vakuutan siltä, että asiassa on jo kiire. Ja mitä tämä koordinointi tarkoittaa, tätähän täällä kysyttiin myöskin komission suunnalta hyvin paljon yksityiskohtaisia kysymyksiä, ei kovinkaan paljon aikaa, mutta kenties voitte niputtaa näitä kysymyksiä jollakin tavalla, kun te vastaatte. Ja täällä on hyvin paljon vakavasti ottava kysymyksiä, joten varmaan jonkin verran tähän vastaukseen aikaa menee. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Kenties aloitan siitä, mitä te juuri sanoitte. Ensinnäkin Haluaisin ilmaista, kuinka paljon arvostan sitä työtä, jota te, herra Kirkhope, olette tehnyt täällä valiokunnassa. Te olette olleet mukana niin monessa kuulemisessa ja pyrin vastaamaan teidän kysymykseenne parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi PNR-tietojen parissa tekemänne työ oli erittäin vaikea merkittävä. Minä en itse määrittele tehtäviä, vaan hallitusten valtioiden päämiehet määrittelevät ne Tämä saattaa kummallista, mutta kun tämä toimi luotiin, itse totesin, että minulla on todellakin tässä hankala asema, koska en ole mikään instituutio, ei tällä minun yksikölläni ole mitään valtaoikeuksia. Ainoa tapa vaikuttaa asioihin on olla itse uskottava siten, että rakentaa luottamusta jäsenvaltioiden ja EU-toiminnoiden puolella ja pyrkii olemaan pari askelta muita edellä Minun tehtäväni oli arvioida, olenko onnistunut tehtävässäni yhdeksän vuoden aikana. Toteasin vain, että olemme, olen saanut jäsenvaltiolta yhdeksän vuoden ajan täyden tuen. Uskon, että tässä vaiheessa EUn toimintaa todennäköisesti valtioiden hallitusten päämiehet katsoivat, että tarvittiin joku, joka voisi auttaa tuon luottamuksen rakentamisessa askel askeleelta. Ei tämä ole helppo tehtävä. Sen te varmaan ymmärrätte, kun pyrkii yhdistämään eri yhteisöjä. Minä joudun tekemään yhteistyötä tiedosteluviranomaisten, laintäytäntöpanoviranomaisten, syyttäjäviranomaisten ja diplomaattien ja valtiovarainministeriöiden kanssa. Ja kuinka nämä saadaan kaikki päättämään asioista yhteistuumiin, tämä on jo melkoinen haaste. Tämä on melkoinen uusi toimintakenttä EU:ssa. Usein viitataan FBIhin, kesti 30 vuotta ennen kuin Hoover, joka oli melkoinen kelmi, onnistui pyrkimyksessään teke, tehdä FBIstä liittovaltion poliisin. Meidän, meillä oli liittovaltio, meillä pitäisi olla py, samalla luomaan kuitenkin yhteisiä välineitä kansallisten poliisiviranomaisten keskellä niin, että olisi riittävästi luottamusta, joka kohdistuu tähän toimintayksikköön, joka tutkii asioita. En ole kovinkaan vaikuttanut siitä, mitä viimeisten parin vuoden aikana on saatu aikaan. Mikäli olisitte kysynyt minulta, missä me tänä päivänä olemme viisi vuotta sitten, en olisi investoinut yhtäkään ainoata euroa tai luonut yhtäkään ainoata euroa vetoa sen puolesta, missä nyt tänä päivänä ollaan. Tämä on edelleenkin erittäin herkkä asia, herkkä toimintakenttä tulevina kuukausina sen vuoksi, miten ponnekkaasti komissio on tarttunut asiaan ja mitä taitoa ja osaamista Julian King, King, King tulee osoittamaan tehtävässä, niin tämän valossa 82 prosenttia prosenttia on kansalaisista uskoa, että Euroopalla pitäisi olla suurempi rooli turvallisuuskysymyksissä. Vaikkakin olemme tässä tuki tehtävä. Meillä on vain tukeva, muita tukeva tehtävä. Ja puheenjohtaja Juncker viitasi siihen, että mikäli Eurooppa-hankkeelle halutaan uskottavuutta, meidän täytyy saada tuloksia ja tuloksia täytyy saada nopeasti. Tämä on myöskin minun vahva vakaumukseni. Tietystikin tämän on vaikea, Rova Inhetfeld, saada tasapainoa kuntoon. Minulla ei nyt aikaa ryhtyä argumentoimaan teidän hieman röyhkeiden huomioiden kanssa, kuten sanoitte, sanotte, minä olen epädemokraattinen ja tämän oikeudet huomiotta olen itse ollut mukana laatimassa perusoikeuskirjaa esimerkiksi, mutta ei nyt halua tätä painottaa. Olen käyttänyt hyvin paljon aikaa kolmansissa maissa puhuessani oikeusvaltion ja demokratian kunnioittamisesta. Ja uskon, että tämä on tärkeässä asemassa, kun on kyse radikalisoitumisessa prosessista. Paljon enemmän täytyy tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Ja koulutuspuolella ja kotouttamispuolella täytyy tehdä paljon enemmän työtä. Mikäli näin ei tehdä, me joudumme erittäin ikävän noidan kierteeseen äärioikeustan ja islamofobian ilmapiiriin Euroopassa, eikä, emmekä tätä halua. Me pidän erittäin hyvänä komission päätöstä perustaa turvallisuuskomissaarin viran komissaari Avarama Paulus hoitetaan se aiemmin, mutta nyt meillä on kokonainen komission salkku tätä varten. Yhteistyössä komission kanssa me pyrimme tässä toimimaan ja kuten sanoin, Tarkoituksena ei pelkästään toimia Home-pääosaston ja Justice-pääosaston kanssa – ne ovat luontaisia kumppaneita, vaan myöskin turvallisuuskomissaari ja Navracic, joka vastaa kulttuurista ja koulutuksesta, on myöskin mukana tässä kuvassa merkittävässä asemassa. Olemme samaa mieltä, mutta emme aina täysin samaa mieltä. Teemme erittäin hyvin yhteistyötä keskenään. Ja Julian King on sanonut, että todennäköisin todennäköinen toimeni, toiveeni on, että joudun tässä työttömästi, koska komissio ja ulkosuhdehallinto parantavat osaamista niin paljon, että terrorismin vastaista koordinaattoria ei tarvita, joten yritän, yritän tehdä itsestäni työttömän. Tämän kysyttiin paljonkin täytäntöönpanosta. Joku kriittinen vastaus, joka liittyy eurooppalaisen tutkintamääräyksen nykyisen tilan. En, en tiedä, en tiedä kuinka moni jäsenvaltio on ottanut riittävän lainsäädännön käyttöön ja PNR-tiedoista ei myöskään tiedä aina tasasta tietoa. Tiedän, että komissio tukee tällaisen vertaisarvointiryhmän perustamista. En tiedä, miten pitkälle tässä on päästy. Palaan tämän suhteen teidän pakelleen pian. Kuinka sitä voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot jakavat tietoa enemmän? Tällä hetkellä minun roolini, tai toistaiseksi minun roolini on ollut sellainen, että minä pyrin vakuuttamaan jäsenvaltiota – tarpeista ja poistamaan teknisiä ja oikeudellisia esteitä ja myöskin psykologisia esteitä, näin voisin sanoa. Miksi sitten ei anneta enemmän tietoa viisijärjestelmään, järjestelmään Europolille ja Interpolille? Tällä työllä on ollut vaikutusta. Todennäköisesti jossakin vaiheessa täytyy siirtyä eteenpäin kohti jurisempaa toimintatapaa. Rikkomusmenettelyt ovat yksi mahdollisuus komission suunnalla komission suunta käsin. Ja uskon, että merkittävä edustus kuitenkin on saatu jo aikaan jäsenvaltioiden kepittämisestä eteenpäin. Mitä salaukseen tulee? Tämä on merkittävä kysymys. Kysymyksen esittäjä tosin kyllä lähti jo. Ei minulla ole mitään vastausta tähän. Olen täysin samaa mieltä tästä huolenaiheesta. Minäkin kannatan sitä, että olisi vahvaa salausta, ei pelkästään siksi, että halutaan varmistaa yksityisyyden suoja. Me kaikki olemme huolestuneita teos- ja tekinoikeuksista, yksityisen suojasta, aktiivisten suojelusta diktatuurivaltioissa ja niin poispäin. Toistaiseksi asia ei ole löytty ratkaisua. Komissiota on pyydetty asiaa pohtimaan. Kuitenkin, mitä tulee merkittäviin investointeihin ennaltaehkäisyn puolella. Tarkoitin tässä esimerkiksi kuntoutusta, jonka mainitsinkin. Meidän täytyy auttaa jäsenvaltiot edistymään tässä. Ranskassa otettu ohjelma, jolla pyritään kotouttamaan ihmisiä tai kuntouttamaan ihmisiä, jotka ovat olleet radikaaleja ja jotka ovat valmiita nyt sitten ryhtymään kuntoutukseen. Tämä on ensimmäinen esimerkki. Tällainen yksi esimerkki vasta on. Tällaisia pitäisi luoda kaikkialle, kaikille alueille. Ranskassa on erittäin tehokas kuntoutusohjelma, Vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen on ongelma. Rikos ja terrorismi liittyvät toisiinsa, ja vankilat ovat melkkaiminen itämisalusta terroristeille integrointi, kotoutus, koulutus. Minä kannatan hyvin voimakkaasti sitä, että ollaan tässä mielikuvituksellisia. Tässä valiokunnassa on keksitty ajatus, että miljoona nuorta Euroopasta ja miljoona nuorta Arabia yhdistettäisiin virtuaaliseen herrasmusohjelmaan. Tämä olisi tapa toimia. Imamien koulutus, kyllä kyllä. Meidän pitäisi kenties auttaa siinä, että luodaan suopea ympäristö eurooppalaisen islamin syntymiselle. Ja islamin opiskelu yliopistoissa monissa paikkaa olisi tässä hyvä ajatus, mutta täällä on kustannuksensa ja tästä täytyy keskustella kyllä myöskin. Internet pakettiin liittyy myöskin kysymys. Toistaiseksi Europolin internetrikosten torjuntayksikön osumisprosentti osumisprosentti onnistumisprosentti on merkoisen suuri, 92 prosenttia. Meidän pitäisi mennä tässä askel pidemmälle. Viittaisin tässä yritysten pyrkimyksen tehdä tämä työ itse laillisen sisällön poista, laittoman sisällön poistamiseksi. Google on pyrkinyt määrittelemään algoritmeja tätä varten. Nyt Googlella on vaihtoehtoisia viestejä, mahdollisuus toimia silloin, kun jatkuvasti henkilö on lai, etsi laitonta sisältöä internetistä. Silloin voidaan systemaattisesti identifioida ja poistaa tällainen laiton sisältö. Mitä tulee maahanmuuttoon? En minä peräänkuuluta, tai pikemminkin maahanmuuttovirroista, kun on kyse. Maahanmuuttovirtoja on käytetty hyväksi jopa massiivisesti. Daeshin vierastaistajat palavat koteihinsa maahanmuuttajien mukana Pariisin iskut ja Saksassa tehdyt pidätykset siellä käytettiin tismalleen samoja väärennettyjä asiakirjoja, tiedustelutietoa, kun käytän hyväksi, saattaa selvitä, että samaa maahanmuutto- tai maahanpääsyreittiä on käytetty kummassakin tapauksessa tekijöiden kohdalla. Mitä pienempiin kaupunkeihin tulee ja interventioyksiköihin, todennäköisesti tiedättekin, että me tuemme ohjelmaa nimeltä Atlas – Siinä yhdistetään interventioyksiköt toisiinsa. Tehokasta, erittäin hyvin toimiva yhteistyötä on saatu aikaan. Komissiota on kehotettu antamaan tätä varten rahaa ja oikeudellinen kehys interventioyksiköt harjoittavat yhdessä, tekevät tutkimustyötä yhdessä. Tämä on yksi tapa toimia. Ja toinen kysymys, kuinka pienen kaupungit voivat kehittää valmiuksien ennaltaehkäisyä politiikkaa. eri toimijat voivat oppia toisiltaan ja vaihtaa tietoa keskenään. Kaupunkien tasolla on jo hyvin paljon työtä parhaiden käytänteiden osalta. CBNR-toimintasuunnitelma. Komissio antaa pian ajantasastetun toimintasuunnitelman. Sanon, että, että tämä on mahdollinen huoli tiedustelutoimijoiden puolella se, mitä Syyriassa Irakissa on nähty. Daesh on käyttänyt sinappikaasua, joita itse käsittelee taikka valmistajat kemikaalia. Sanoin, että on olemassa vaara tai on olemassa tietoa, jonka mukaan tämä asia pitäisi ottaa vakavasti ja meidän pitäisi varustautua tai valmistautua tällaiseen sitten yksi juttu vielä yhteiset kriteerit sen osalta, kuinka syötetään tietoa tietokantoihin. Kyllä, me teemme työtä tämän puolesta tällä hetkellä. Alkamaiden puheenjohtaja Kauda, kuten tiedätte, neuvosto hyväksyi etenemissuunnitelman, joka liittyy tähän samaiseen aiheeseen. Jäsenvaltiot pyrkivät sopimaan yhteisistä kriteereistä sen osalta, kuinka työtetään syötän tietoa, siis järjestelmän, Euroopan tietojärjestelmän Vastaus on kyllä ilomielin kerron näistä kriteereistä kaikille, jotka kiinnostuneita. Perustalla, perustana on erittäin syvällinen tietämys tästä asiasta. Ja mitäs vielä? Uskoakseni katoin nyt ainakin osan kysymyksistä. Kysymyksiä tuli hyvin paljon. Ennen kuin kukaan esittää puheenvuoroa enää, ehdottaisin, että vastaatte loppuihin kysymyksiin, siis PNR-tietoja koskevaan täytäntöönpönokysymykseen kirjallisesti. Kenties on parempi tehdä näin sen sijaan, että yritätte nyt vastata kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia hyvin paljon siitä, että olette tähän valmiita. valmiita valmis. Kiitoksia, nyt olemme ylittäneet puheen. Tämä tätä keskusta varten varatun ajan ja turvapaikkatukivirastoa koskeva tärkeä keskustelu on vielä jäljellä, mikäli haluatte vielä lisätietoja tai jonkin kysymykseen niin ei saa tulla vastausta turvapaikkatukivirasta ja pnr osalta, niin hän voi sitä kirjallisesti. Tästä megatietokannasta kysyn, jos se niin voidaan ilmaista. Ilmeisesti se meni ohi. Haluaisin vain sanoa, että on tärkeää se, että PNR-direktiivi, joka piti olla avainasemassa, että kuusi kuukautta ennen äänestystä ette voi kertoa, mikä vaihe on. Kyllä se on aika järkyttävää. Hyvä. Kuten sanoin, on kenties parempi, että nyt näihin PNR-tietoja koskevan asian ja täytäntöönpanon saataisiin kirjainen vastaus. Irpani, Irpan tutkintamääräys. No minähän tässä rupesin vastaamaan teidän kysymyksiinne teille osoittiin kysymyksiä. Kenties voitte vastata kirjallisesti. Mikäli kollegalla muita kysymyksiä niin ei saatu vastauksia, niin kertokaa tästä minulle, niin hoidetaan tämän kirjallisesti. Tämä oli melkoinen keskustelumaratoni. Tämä osoitti, kuinka tärkeänä jäsenvaltioiden tasolla toteutuvaa täytäntöönpanoa pidetään tärkeänä tässä valiokunnassa. Tämä oli osoitus Gilles siitä, että me pidämme näitä asioita erittäin tärkeinä. Emme halua lisää lainsäädäntöä niinkään, vaan pikemminkin haluamme että sitten kun hyvin paljon lainsäädäntö annettu, se myöskin toteutetaan käytännössä. Kiitoksia siitä, että olet täällä tänään. Ja havaitsit varmaan itsekin, kuinka aktiivisia ja kiinnostuneita jäsenet ovat. Kiitoksia siitä, että viivytte täällä keskuudessamme näin pitkään ja nyt pyytäisin, että tulette vielä uudestaankin meidän pakeillemme keskustelemaan uusista lainsäädäntöaloitteista. Kiitos paljon. Kiitoksia kollegoille näistä kysymyksistä ja pyydän anteeksi sitä, että keskustelu hieman venyi. So colleagues, we now move to... Kollegat, nyt me siirrymme eteenpäin kohtaan neljä esityslistalla. Kyse on turvapaikkavirastoa koskevasta mietinnöstä, jonka esittelen Peter Niedermüller. Peterin viiteluoksen lisäksi toteaisin, että juhlimme turvapaikkatukiviraston viisi, viittä ensimmäistä vuotta – ja täällä on joitakin kuvia myöskin, joita voitte katsoa samalla, kun edustaja Nivel Müller puhuu. Ja myöskin täällä salin seinillä on kuvia turvapaikkatukiviraston ensimmäiseltä viideltä vuodelta. Mitä itse mietintöön tulee? Kyse on yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. Me tulemme keskustelemaan asiasta. Ja en nyt puhu tässä turhan pitkään, koska edellisen keskustelun meni jo vähän liikaakin aikaa. Nyt pyytäisin, että Peter pitää oman alustuksensa välittömästi ja sitten varjoesittelijät ja muut saavat puheenvuoroja. Peter, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän panoksestaan, komissiota ehdotuksestaan ja sen tarjoamasta tuesta ja sitten jatkuvasta yhteistyöstä neuvostoa tietysti. On kunnia ja ilo esitellä mietintö juuri sinä tänä päivänä ja että on mahdollisuus katsoa myös näitä kuvia, jotka hyvin kertovat EASO-virastohaasteesta. Pakolaiskriisi on ollut ennen näkemätön ja se on saanut paineen alle jäsenvaltioiden järjestelmät Olemme nähneet, että jäsenvaltiolla on paljon haasteita, joillekin enemmän kuin toisilla. EUn täytyy pystyä vastaamaan haasteisiin ja auttaa jäsenvaltioita. Ennen kaikkea EUn täytyy varmistaa se, että yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä saadaan kunnolla toimimaan. Se koskee lainsäädäntöä ja yhteisiä standardeja, että niiden kautta pystytään tarjoamaan operatiivista ja teknistä tukea jäsenvaltioille. Täytyy myös varmistaa, että velvoitteista pidetään kiinni yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä. Eli täytyy pystyä seuraamaan ja valvomaan toimeenpaloa yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä jäsenvaltiotasolla. EASO-virasto turvapaikka Turvapaikka-asioiden tukivirasto on avainasemassa. Pidän hyvin komission ehdotusta, jolla pyritään vahvistamaan EASOa tässä mielessä. Olen samaa mieltä, että täytyy ponnistella äh, sitä kohti, että EOS pystyy vasta- haasteisiin vastaamaan. Haluaisin ottaa esille neljä avainasemassa olevaa osa-aluetta. Ensinnäkin EASosta täytyy saada täysimääräinen EU-virasto, joka tekee jäsenvaltioiden kanssa työtä, mutta samaan aikaan se pitää huolta itsenäisyydestä ja riippumattomuudestaan. Se oli yksi päätavoite mietintöesityksessä. Täysimääräinen virasto on, tai se tarvitsee paremmat tekniset ja ihmisresurssit. Tarvitaan parempia määrärahoja ja parempia henkilökuntavoimavaroja. Viraston suurempi rooli tulee esille myös siinä, miten parlamentti hoitaa valvontatoimiaan sekä koskien viraston toimintaa ja sen pääjohtajan nimittämistä. Toiseksi mietinnössä pyritään myös vahvistamaan suhteita kansainvälisiin ja kansalaisjärjestöihin – kuten UNHCR. Olen vakuuttunut, että kun rakennetaan näiden elinten kokemuksen varaan, niin pystytään hyödyttämään virastoa EU-ta ja sen jäsenvaltiota. Ja että kansalaisjärjestöillä voi olla lisäarvoa annettavana viraston toimintaan. Kolmanneksi mietintäehdotuksessa halutaan varmistaa se, että turvapaikanhakijoiden perusoikeudet ovat näkevässä asemassa. Täytyy saada aikaan valitusmekanismi, joka mahdollistaisi sen, että turvapaikanhakija jättää valituksen, joita sitten käsittelee perusoikeusvirasto. Uskon, että virastolla on tärkeä rooli siinä, kun arvioidaan ja seurataan toimeenpanoa yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä ehdotan kolmivaiheista lähestymistapaa. Ensinnäkin yleisarvio joka viides vuosi. Ehdotin, että kaikkia jäsenvaltioita arvioidaan kerran viidessä vuodessa, ottaen huomioon kaikki yhteisen turvapaikkajärjestelmän puolet. Arviointi voidaan nähdä ennaltaehkäisevänä toimena, koska puutteisiin voidaan puuttua ja oikaista ne ajoissa. Arvioin, että saataisiin myös selkeä kuva siitä, miten ylipäänsä yhteinen turvapaikkajärjestelmä toimii. Toisessa vaiheessa arvioidaan vuosittain tilannetta turvapaikka-asioissa. Viraston tehtävänä olisi antaa vuosittainen arvio eu ja kolmansissa maissa järjestelmän toiminnasta, koska sillä voi olla vaikutusta EU-hun, kuten myös toimeenpanoon yhteisessä turvakärjestelmässä. Näillä analyyseillä voidaan saada aikaan ennusteita, mahdollisia haasteita ja kehityskulkuja. Analyysi, analyysien perusteella voidaan antaa varhaisvaroitus ja varmistaa, että jäsenvaltiokohtainen vastaus on asianmukainen. Otettaisiin huomioon analyysien päälöydökset ja määriteltäisiin sen mukaan erityis- ja temaattiset asiat, joita seurattaisiin yhdessä tai useammassa jäsenvaltiosta tilanteesta riippuen. Sitten kolmannessa vaiheessa erityiset hätätilanteet. Virasto saisi tehdä aloitteita seurantatoimista tai se voisi olla komission pyynnöstä Seurantaa pitäisi harjoittaa vain erityistapauksissa. Jos tapahtumat jossakin jäsenvaltiossa aiheuttavat vakavaa huolta liittyen kaikkiin näkökohtiin yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä ja jos yhteinen turvapaikkajärjestelmä voi vaarantua, jos asioihin ei puututa ajoissa. Tietysti mietinnössä on paljon muitakin ehdotuksia, ja suosituksia, mutta tässä vaiheessa haluaisin kiittää huomiostanne ja odotan kovasti, että kuulisin teiltä rakentavia ehdotuksia. Thank you very much, Peter. It's very comprehensive. Kiitos. Kiitos, Peter. Tiivis ja kattava esitys. Tämän pohjalta varmasti jäsenet voivat käydä hyvän keskustelun. Keskustelu alkakoon. Herra kviaria ensin. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi onnitella EASOa näistä viidestä toimintavuodesta. Mielestäni tukivirasto ei ainoastaan toteuttanut tehtävänsä, vaan meidän on kiitettävä heitä siitä, että he osoittivat, että me todella tarvitsemme tätä virastoa. On aivan selvää, että heidän tekemänsä työ on aivan keskeistä. Tarvitaan lisää valtuuksia, lisää voimavaroja ja vahvempi rooli, jotta voidaan varmistaa yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Toivon, että tämä uusi järjestelmä saadaan pian valmiiksi lainsäätäjien puolelta niin, että me voimme saada perustettua tämä varsi, että EASOsta voi tulla todellinen eurooppalainen turvapaikkavirasto, kunnollinen virasto. Ja hyvä puheenjohtaja, on sanottu, että en usko, että aikapuitteiden pitäisi aikapuitteita pitäisi alistaa millekään muille välineille tällä alalla. Haluaisin kiittää esittelijää Peter Niedermülleriä mietintöluonnoksesta, jonka hän tänään meille esitellyt. Meillä oli kokouksia, jotka olivat oikein hedelmällisiä ja odotan työ, tekemistä hänen kanssaan jatkossakin. Näistä kommenteista koskien uutta virastoa. Ensinnäkin tarvitsemme sellaisen viraston, joka pystyy valvomaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, kuten Peter sanoi. Samanaikaisesti on kuitenkin kunnioitettava kansallisia toimivaltuuksia. Tämä on aika arkaluontainen ja vaikea asia. Virasto ei voi korvata jäsenvaltioiden turvapaikkaa viranomaisia, mutta meidän on varmistettava se, että kaikki heistä noudattavat eurooppalaisia sääntöjä ja että keinot vastaavat nykyisiä ja tulevia haasteita. Schengenin uusi kehitysmekanismi on myös huomioitava ja näiden uusien valtuuksien pitää olla toteutettavissa ja niiden on vahvistettava keskinäistä luottamusta. Eikä pitää kansallisia viranomaisia liikaa raskauttaa työtakalla, vaan tässä komissiolla olisi johtava rooli. On varmistettava se, että toimia arvioidaan huolellisesti ja ryhdytään tarvittaessa välittömästi toimiin ja seurantaa toteutetaan myös ja myös pyritään kannustamaan korjaustoimiin. Lopuksi vielä parlamentin eh, valvontaoikeudet on taattava. Hyvä puheenjohtaja, uskon, että on hyvin tärkeää, että varvi, varmistamme mahdollisimman paljon eh, samankaltaisuutta turvapaikkapäätöksissä. Se voidaan myös varmistaa hyvän tietojen vaihtojärjestelmän kautta ja niin, että koulutukselle annetaan merkittävämpi rooli. Haluaisin äh, todella odottaa vielä yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa ja uskon, että voimme päästä hyvään ratkaisuun järkevässä ajassa. Kiitoksia. Thank you, Carlos. And... Kiitos, Carlos. Seuraavaksi Cecilia Wikström. Ja kiitos, Cecilia, siitä, että viime viikolla – yleiskokouksessa pidit esityksesi. For the first time ever got to the floor, so... Kiitoksia. Hienoa, että ensimmäistä kertaa Jerkan parlamentti sai puheenvuoron kokouksessa. Kokous oli erittäin hyvä. Ja voin, voisin kertoa paljonkin siitä, mitä siellä tapahtui. Voin puhua tästä myöhemmin, mikäli kun haluaa. Ensinnäkin voisin kiittää esittäjä Peetteriä. Arvon Peter, kiitoksia hyvin tehdystä työstä. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja lämpimästi onnittelisin myöskin turvapaikkatukivirastoa sen viisivuotis syntymäpäivän kunniaksi. Toivon teille erittäin hyvää onnienmenestystä tulevaisuudessa. Kuten Carlos jo totesi, EAS on erittäin tärkeässä asemassa, kun varmistamaan todellinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Turvapaikkatukivirastoa tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan ja tulevaisuudessa kenties vielä enemmän. Uskon, että esittelijä omaksui erittäin hyvän lähestymistavan, kun hän laati mietintönsä. Olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että turvapaikkatukivirasto täytyy muuttaa niin, että se tulee vahva turvapaikkavirasto, jonka mandaatti on entistä vahvempi. Olen samalta Petterin kanssa siitä, että se pitäisi vahvistaa, vahvasti linkittää YK on pakolaisasian päävaltuutettuun ja kansallisjärjestöön, mutta meidän täytyy toimia tässä erittäin varovasti, jotta voimme varmistaa sen, että virasto on ja pysyy täysin riippumaton jatkossakin. Tämä on tärkeä asia. Uskon niin ikään, että on tärkeää, että jotkut elementit, kuten jäsenvaltion järjestelmien valvonta, varmistetaan ja sitä vahvistetaan. Dublinin asetuksen esittelijänä toteaisin, että virastolla on monia tehtäviä, joita se hoitaa, varsinkin kun on kyse uudesta sisäisten siirtojärjestelmästä. Meidän täytyy analysoida tätä äärimmäisen huolisesti. Samoin täytyy analysoida huolisesti muita ehdotuksia, jotka ovat nyt työn alla mukaan luettuna metyötapoja ja pätevyyttä ja vastaanotto-olosuhteita koskevat direktiivit ja monet muutkin yhteydet eri instrumenttien välillä täytyy varmistaa. Tätä ei voida käsitellä erillisenä näitä asioita, vaan näitä tehdä samassa yhteydessä. Täytyy varmistaa, että kaikkia näitä mietintöjä, mietintöjä koskevat yhteisturvapaikkajärjestelmää ja sen uudistusta käsitellään enemmän tai vähemmän pakettina. Tämä tietystikin on paketti, johon kuuluu myös tämä turvapaikkavirastoa koskeva ehdotus. Järjestelmä tuollaan vain yhden kerran. Tai järjestelmä saan kuntoon vaan vasta sitten, kun kaikki osatekijät tekevät kunnossa. Kaikki, jotka työstävät näitä asioita, toivon mukaan käyttävät riittävästi aikaa ja huolisesti analysoivat asioita ja keskustelevat niistä yhteyksistä, joita on eri asioiden välillä, jotta voimme varmistaa sen, että syvällisempää keskustelua voidaan käydä kollegoiden kanssa eri kokoonpanoissa Haluaisin nyt käyttää tilasto hyväkseni ja pyytää ehdotuksia, jotka liittyvät tarkistusten takarajaksi, että voitaisiin pidentää tarkistusten jättöaikaa kenties marraskuun puolivälin asti. Muutamalla viikolla siis pidentäisiin määräaikaa, koska me tarvitsemme lisää aikaa, että voimme keskustella ja koordinoida eri esittelijöiden kesken, jotka työstää tätä uudistuspakettia. Ehdotuksia on hyvin monta työn alla tällä hetkellä. jotta voimme myöskin katsoa kaikkia tarkistuksia ja muutenkin edetään hyvään mietintöön. Muista seikoista, jotka liittyvät yhteisöturvakärjestelmään, ei ole vielä näitä mietintöjä saatavilla, joten en usko, että kenellekään mitään on mitään ongelmaa siitä, mikäli pidettäisiin tarkistusta jättöaikaa. Nyt täytyy täytyisi todellakin tarttua tähän tilaisuuteen. Pyydän, että sihteeristä pistää huolisesti merkille tämän pyyntöni ja varmistaa, että meillä on lisää aikaa, jotta voimme eri ryhmittömissä tai eri poliittisissa ryhmissä myöskin puhua näistä asioista ja eri yhteyksistä ehdotusten välillä. Joten jälleen kerran Kiitoksia sinulle Peter erinomaisesta työstä ja onnittelut myöskin Turvapaikkaturkin virastolle. Takari on tällä hetkellä 11. lokakuuta, mutta mikäli esittelijä katsoo tarpeelliseksi, niin voimme uudelleen tarkastaa tätä kysymystä. ECRn varjoesittelijä, varjoesittäjä esittelijä on edustaja halla Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Niedermüller tästä mietintöluonnoksesta. Supports the goals of... ECR periaatteessa tukee tämän ehdotuksen päämääriä, joka tarjoaa teknistä ja operatiivista tukea jäsenvaltioilla lisäämällä käytännön yhteistyötä ja tietojenvaihtoja jäsenvaltioiden välillä. Myös kouluttamalla henkilöstöä ja valvomalla yhteisen eurooppalaisen turvapaikka järjestelmän täytäntöönpanoa ja järjestelmien toimivuutta jäsenvaltiossa. Lyhyesti sanoen tuemme kaikkea sitä, joka tuo lisäarvon jäsenvaltioille maahanmuutto virtojen hallinnoinnissa. Haluaisin tässä tuoda esille muutaman kriittisen seikan mietintöluonnoksessa. Monissa tarkistuksissa esittelee korostaa kansalaisjärjestöjen roolia. Emme voi tukea tätä lähestymistapaa, koska poliittinen ja ideologinen neutraalius ei ole aina itsestään selvää tällaisten järjestöjen kohdalla, eikä sitä missään tapauksessa voida taata. ECRlle on tärkeää, että toimivaltuus turvapaikkapäätösten tekemisestä jää jäsenvaltioille, niin kuin komission ehdotuksessa on todettu. Näin ollen emme tue mitään viittauksia yhteisiin turvapaikkahakemusten käsittelyihin jäsenvaltioiden ja turvapaikkaviraston taholta. Tietenkin on toivottava, että kaikki jäsenvaltiot noudattaisivat samoja sääntöjä ja kriteerejä, niin että tällainen turvapaikkasoppailu vältettäisiin, mutta se onkin toinen tarina. Jäsenvaltioiden etu on huomioitava turvapaikka menettelyissä, erityisesti aikoina, joina turvapaikkajärjestelmää eivät käytä ainoastaan todellisessa tarpeessa olevat henkilöt, vaan myös muut henkilöt. Tästä syystä päätöksenteko pitäisi tehdä kansallisella tasolla niin, että tietenkin pidetään kiinni Genevan, Geneven yleissopimuksesta ja muista tärkeistä sääntelyistä. Haluaisin vielä kiittää esittelijää ja odotan yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Uh, Puhelista on nyt suljettu, mutta täällä on vielä yksi puhuja, Anna Gomez, mutta toivottavasti voit puhua lyhyesti, koska aika on vähän ja myöskin. Toivottavasti voitte puhua hyvin lyhyesti molemmat, koska aika on nyt kortilla. Minuutti kummallekin. Haluaisin vain sanoa, että minäkin kiitän Peteriä. Kyllä anteeksi edustaja Telegabras, minä kyllä annan teillekin puheenvuoron. Anna, ole hyvä. Uh, fully support what... Täysi tuki sillä, mitä Peter Nidenmöllä sanoi. Se, mitä Carlos Koljas ja Silja Wikström sanoi, oli myös tärkeää. Ja halusin sanoa, että tästä täytyy saada paketti, koska on todellinen vaara. Tiedän, että on suunnitelmia, että EASUa pienennettäisiin oikeastaan muiden virastojen hyväksi. Eli ne, jotka ovat turvallisuusnäkökulmasta hoitamassa, eivätkä keskity pakolaispolitiikkaan. Olemme täysin sitä vastaan. Kiitos sitten edustaja Telekabras vihreiden nimissä, olkaa hyvä. I deeply... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti olen oikein tyytyväinen tähän mietintöön, jonka on laatinut edustaja Peter Niedelmüller. Siinä korostetaan sitä, kuinka tärkeää on nopeasti vahvistaa EASUn roolia, erityisesti operatiivisen ja teknisen tuen kautta aikoina, jolloin joina haasteet ovat yhä suurempia tietyissä jäsenvaltioissa. Meillä on nyt tämä uusi ehdotus ja sen kautta on varmistettava, että siirrymme pois tällaista reaktiivisesta, lyhytnäköisestä toimintatavasta ja että meillä on selkeämpi turvapaikka lähestymistapa ja hakemukset käsitellään tehokkaasti, reilusti ja läpinäkyvästi. Me tiedämme, että jäsenvaltioiden yksittäiset toimet eivät riitä siihen, että voitaisiin tämä kriisi selvittää. Tästä syystä meidän on parannettava EASON tilannetta ja autettava jäsenvaltioita, joihin paineet kohdistuvat. Meidän on myös laajennettava sekä operatiivista että teknisiä toimia, joilla voidaan antaa tukea. Yhteenvetona olen oikein tyytyväinen siihen, kuinka Peter Niedelmüller on ottanut mukaan vaikeita asioita ja vihreä ryhmä on näistä hyvin kiinnostunut. Puhun tässä ehdotuksesta, joka koskee va- valitusmekanismia ja, ja neuvontavaa foorumia ja perusoikeus, viranomaisen perustamista. Me olemme tyytyväisiä niihin ehdotuksiin. Ja lopuksi vielä IASON vastuullisuus on myös meidän huolemme, kun annamme lisää valtuuksia tälle virastolle, meidän on samassa suhteessa varmistettava suur, suurempi ja tehokkaampi vastuullisuus. Kiitoksia Peter Niedermüller ja kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Terry Cabras. Nyt keskustelu päättyy, mutta sitä ennen puhuu vielä Cecil Kienge. Eh, eh, kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Peteriä ja muistuttaa siitä, että tänä kesänä me vierailimme Maltalla. Tämä oli hyvin tärkeä matka ja lähi, lähipäivinä kerromme matkan tuloksista ja teemme ehdotuksia. Todella haluaisin kiittää Peteriä hänen tekemästään työstä. Yhdessä kollegoiden kanssa näemme, kuinka tärkeää työtä EASO kentällä tekee ja halusin omankin ääneni tuoda tähän mukaan niin, että ymmärrettäisiin, että tässä kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa, että olemme pyytäneet tällaista holistista lähestymistä, vaan meidän olisi pyrittävä turvapaikkapolitiikkaan, jossa EASOlla olisi kunnon, kunnollinen voima takana niin, että se voisi vastata no, turvapaikkaan hakijoiden pyyntöihin. Peter, do you have it? Kiitos, Cecil. Peter, haluatko sinä nyt lopuksi sanoa vielä jotakin? Ihan lyhyesti haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Toivon, että pystymme tekemään mahdollisimman hyvän mietinnön. Tietysti odotan tarkistuksia. Sihteeristön kanssa täytyy puhua se sielään ehdotuksesta. Ehkäpä yhteinen ratkaisu löytyy lähipäivinä. Kiitos. Peter, in good hand. Kiitos Peter. Asia on sinun ja varjosettelijöiden vakaissa käsissä. Kuten sen sanoit, Peter, turvapaikkatukivirasto on nyt toiminut viisi vuotta. Jylkimistä on ollut yhteyksiä turvakotukivirastoon sen uran aikana. Jean Lambert esimerkiksi on ollut mukana varmistamassa sen hyvinvointia ikään kuin voisin varmistaa, haluaako turvakotukiviraston johtaja kenties keskustelun päätteeksi sanoa muutaman sanan sen. Jompikumpi teistä, kenties itse johtaja. Kiitoksia, mikäli se on vain mahdollista. Thank you. To, totta kai, ilman muuta. Ensinnäkin kiitokset teille kerran teille puheenjohtaja ja esittelijä Niedermüllerille ja monille muillekin ystävällisille jäsenille kiitokset jälleen kerran siitä, että meidät toitettiin tervetulleeksi parlamenttiin, jota pidämme omanamme pikkuhiljaa. Nyt juhlimme turvapaikkatukiviraston ensimmäistä viittä vuotta. Tässä yhteydessä sanoisin, että viime vuoden syyskuussa – Vastaanottokeskusten hotspottien käsite kehitettiin. Turvapaikkatukivirastolla ei ole mitään kokemusta näistä aiemmin, mutta sitten kun maaliskuussa EU-Turkki-sopimus allekirjoitettiin ja ryhdyttiin tasolla toimintaan, olimme valmiina jo ryhtymään työhön. Ja todellisia ihmeitä saatiin aikaan, koska pienellä kapasiteetilla pystyttiin vastaamaan valtaisen kriisin. Tämä kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Voisin puhua pitkäänkin asioista, mutta mikään ei kerro tilannetta, kuvatilannetta paremmin kuin nämä kuvat. Kiitos siitä, että sallitte tämän kuvaesityksen täällä valikuntanne kokouksessa tänään. Kiitän myöskin Peter Niedermülleriä hänen ponnisteluistaan laatia mietintö ja kiitoksia hänen johtopäätöksistään ei niinkään johtopäätöksistä, vaan mielipiteistä ehdotuksesta, joka liittyy uuteen ehdotukseen uuden viraston perustamiseksi. Tietysti me tarvitsemme lisää henkilökuntaa, lisää resursseja, jotta voimme kasvaa. Mikäli Euroopan unioni haluaa pystyä vastaamaan kriisiin, kriisihän on tullut jäädäkseen. Meidän täytyy kriisimuodista siirtyä kapasiteetin parantamiseen moodiin ja mahdollisuuteen hallita tätä maahanmuutto- ja paremmin. Olisin kiittää esittelijää erittäin objektiivisista tarkistuksista, joita hän on tehnyt ehdotusluonnokseen. Olemme selkeästikin samaa mieltä kuin mietinnön sisältö. On erittäin tärkeää, että yhteistuumin me onnistumme viemään asioita samaan suuntaan tarkistustenkin kautta. Hienoa, että valiokuntanne niin kuin aina ennenkin, on valmis tukemaan virastoa myöskin resurssikysymyksessä. Olen varma, että yhteisvoimin pystymme varmistamaan, että uuden tarkastelu ja ehdotukset ja myöskin viraston uusi rooli vahvistuu tai vahvistuu, että ennen kuin uutta mandaattia aletaan laatia. Voisin kiittää esittelijää ja koko valiokuntaa teidän antamastani tuesta, vierailusta, yhteisistä missioista, tiedonhakumatkoista ja eri tavoista, joita olette tukeneet, tukeneet meidän työtämme. Esittelijä keskittyy perusoikeuksiin. Haluaisin poimia esiin kaikkein tärkeimmät perusoikeuksien joukosta mukaan luettuna valitusmenetelmä. Valitusmenettely tämä on erittäin tärkeä Turvakatukiviraston yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on auttaa jäsenvaltio pistämään täytäntöön perusoikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa ja oikea tapaa käsitellä ihmisiä, jotka hakevat turvapaikkaa siten, että kapasiteetin rakentamisessa, koulutuksessa ja lainsäädännön toteuttamisessa ja kun kehitetään yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, perusoikeudet ovat olennaisena osana tässä kaikessa. Nyt pitää paremmin määritellä, millä keinoilla voitaisiin taata, että perusoikeudet vahvistuvat jokapäiväisessä työssämme. Kaikki ehdotukset tämän suhteen ovat todellakin tervetulleita. Saman hengenveton totesin, että olen erittäin iloinen siitä, että valiokuntani joitakin kuukausia sitten, tai siis tasan seitsemän kuukautta sitten, kävi yhdestä vuoropuhelua kansainvälisyhteiskunnan kanssa, ja tämäkin heijastuu tähän mietintöön. Halusin vain kertoa teille, että kansalaisyhteiskunta, koordinaattorien nimet, työhön on enemmän resursseja ja paljon näkyvyyttä työelämässä tänä vuonna ja ensi vuonna. Sen kun on kyse neuvontavista foorumeista ja kansalaisyhteiskunnasta, enää ei käydä vain kerran vuodessa, vaan hiljattain Brysseissä ja muuallakin järjestettiin erilaisia kokouksia, joissa on mukana kansainväliskunnan edustajia. Vielä yksi sana yhteistyön edistämisestä YK on pakolaisasioiden päävaltuutetun UNHCRn kanssa. Jokapäiväisenä käytäntönämme, käytäntönämme on se, että EASON sisällä on UNHCRn edustaja. Meillä on viikoittaisia kokouksia yhdessä hänen kanssaan. Teemme erilaisia tarkasteluita ja jatkuvasti teemme yhteistyötä turvapaikan tukiviraston ja UNHCRn välillä uudessa asetuksessa tämä yhteistyö toivon mukaan toteutuu myöskin tämän tervetulletta. Pitäisi myöskin hyvänä ehdotettua aikataulua, mitä tulee uuden asetuksen hyväksymisen liipevaliokunnassa, koska mitä nopeammin sen saamme, sitä paremmin pystymme käyttämään tilaisuutta hyväksemme. Tämä on erittäin hyvä sekä meille että koko Euroopalle. Kiitoksia saamastamme kutsusta ja kiitos jälleen kerran kaikista siitä työstä, että olette antaneet EASOlle. Kiitos, että kun katson esittelijän suuntaan, niin kenties meidän täytyy antaa komissiokin tilaisuus vastata muutaman kysymykseen, mutta olemme todellakin aikataulusta jäljestä. ikävä joudun taas hoputtamaan komissiota, mutta toivon mukaan saamme teiltäkin vastauksia ennen kuin esittelijä tai kannalta tärkeää, että komissiokin vastaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta ja koko tästä työn edistymisestä ja myös vauhdista, jolla esittelijä aikoo viedä asiaa eteenpäin. Arvostamme esittelijää siksikin, että yleisesti ottaen hän on yleensä ottanut komission ehdotukset hyvin vastaan, erityisesti nämä operatiiviset ja tekniset tukiehdotukset ja muut. Haluaisin muutaman asian tuoda tästä, tässä esille, joihin neuvotteluissa tulemme puuttumaan, esimerkiksi koulutus. Olemme sitä mieltä, että joustavuutta tarvitaan siihen, kuinka koulutusta annetaan yhteistyö UNHCR ja järjestön kanssa. Tämä on tärkeää, mutta analysoimme tarkistukset niin, että näemme tämän vielä tarkemmin. Sitten oikeusviranomaisten rooli, kuinka ne sopivat sääntelyyn oikeudellisesta näkökulmasta. Sitten toiminnanjohtajan osalta esittelijä ehdottaa, että se nimitettäisiin parlamentin neuvoston kautta. Tämä menee vähän yleisestä lähestymistavasta kauas. Haluaisin, että otetaan huomioon neuvottelutulokset koskien e- Euroopan raja- ja rannikkovartiosta. Sitten meillä oli huolia koskien sitä, että mietintöluonnoksessa ehdotetaan, että poistettaisiin rajoitus nimityskerroille koskien johtajaa. Tähän paneudumme vielä paremmin. Ja myös johtajien ja hallintoneuvoston rooleista vielä siihen palaamme ja sitten perusoikeuksien strategia. Tämä on mukana myös raja- ja rannikkovartiostosääntelyssä. Otamme, katsomme, kuinka sitä voitaisiin soveltaa turvapaikkavirastoa varten. The shadows. Kiitoksia edustaja Müllerille ja varjoesittelyjälle ja myöskin turvapaikkatukiviraston johtajalle ja henkilöstölle. Kiitoksia siitä, että toimititte myöskin tämän näyttelyn. Kuten Rova Wikström sanoi, 11. lokakuuta tarkistusten takarajaksi on hieman liian tiukka aikataulu. Ja nyt mikäli haluatte, että tarkistusten jättöaikaa pidetään, niin ilmoittakaa siitä toki meille. I think that we need, we don't... Luulenpa, että mitään ikuisuutta ei tarvitse muutama viikko. Ja toivon, että tätä vakavasti harkitaan, koska yhteistyön kannalta. Niin 11. lokakuuta on heti kulman takana, mutta tämä on esittelijöiden harteilla nyt tästä päättää. Sitten kohta viisi. Kyse massadata, da, datasta ja perusoikeuden vaikutuksesta massadatan yksityisyys, tietoisuus, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta ovat aiheina. Esittelijä on Ana Gomez. Nyt on kyse ensimmäisestä keskustelusta tästä aiheesta. Anna Gomez ottaa nyt ohjat käsin ja selittää, mistä on kyse. Anna Gomez, ole hyvä. Thank you, Claude. Um... Kiitos, Claude. Tietotaloudessa on mahdollisuuksia kasvulle ja työpaikoille niin, että mahdollistetaan uusia liiketoimintamalleja, parannetaan tuottavuutta, voidaan tarjota palveluita. Jotkut jopa kutsuvat sitä neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Se on tietysti näkökulma, jota kollegat Itrevaliokunnassa ovat jo paljon käsitelleet. Mutta sielläkin valiokunnassa tunnustetaan, ja se oli myös tänä vuonna hyväksytyssä päätöslauselmassa mukana, että todellakin täytyy analysoida, miten suuret tietoaineistot, big data, jotka ovat siis neljännen teollisen vallankumouksen ytimessä, voidaan sopeuttaa EUn tietosuoja- ja syrjimättömyyskehykseen, koska suurissa tietoainoissa on suuria riskejä, mutta myös suuria riskejä, erityisesti perusoikeuksien kannalta. Jotkut itse asiassa väittävät, että suuret tietoaineistot olisivat vain tilastoja, jotka perustuvat suuri valtaviin tietokantoihin. Sellainen linja kuultiin esimerkiksi Silikon välin edustajilta, kun siellä oli aiemmin tänä vuonna vierailulla. Mutta tietysti tässä ei ole kyse perinteisistä tilastoista, eikä kyse ole pelkästään jostakin, joka koskisi vain oikeutta teollisten tietoaineistojen omistajuuteen, koska tietokantojen ytimessä ovat henkilötiedot tiedot, joita täytyy suojella. Vaikka ne olisivatkin anonymisoitu nämä henkilötiedot. Kun otetaan huomioon, että tiedot kasautuvat tietokannoissa ajan mittaan ja että sitten otetaan korreloivia tietoja eri lähteistä mukaan ja jatkotyöstetään. Joten saattaa olla, että henkilöistä tulee yksilöitäviä ja miten tällöin sitten tietosuojatakeet pätevät? Siinä onkin paljon huolia. Ja esimerkiksi Yhdysvalloista voidaan huomata FTC-mietinnön ja Valkoisen talon mietinnön, joka koski suurten tietoaineistojen yhteyttä niin kutsuttuun esineiden internettiin. Tämän tapaisia huolia on tullut esille. Viime viikolla olin seminaarissa, jonka Saksan teollisuusliitot järjestivät. Esimerkiksi BMWn edustaja siellä otti esille ongelman siitä, että miten he jakavat tietokantojaan sitten heihin liittyviin vakuutusyhtiöihin. Siihen kuuluu tietysti hyvinkin henkilökohtaisia tietoja. Jos ei olisi anonymisoituja tietoja mukana. Monet nykyaikaiset tiedonkeräys- ja käsittelytoiminnot Siis niitä tapahtuu, mutta niitä luonnehtii se, että ne ovat, niissä ei ole läpinäkyvyyttä ja äh, on myös sääntelyn puutetta. Ja se vaikuttaa suoraan siihen, miten yksilöt pystyvät tietämään, että miten heitä koskevia henkilötietoja käytetään. Ja se estää myös sitä, miten he pystyvät arvioimaan tapaa, jolla autoja käsitellään, tietoja käsitellään automaattisesti. Toisaalta sitten älylaitteet sirukeskukset, joita on kaikkialla, tai niin kutsuttu esineiden internet. Tietysti rutiinimaisen tietojen käsittelyn kaiken läpäisyvyys on sellainen asia, jota ihmiset eivät täysin ymmärrä. Itse asiassa voisin ajatella monia tapoja, joilla suuria tietoaineistoja voitaisiin hyvin käyttää hyväksi, ei pelkästään politiikan ohjaamisessa vaan niin, että hallinto olisi avoimempi ja vastuunalaisempi. Mutta toisaalta voin nähdä monia tapoja, joilla tietoaineistojen käsittely voi johtaa profilointuun tai muuhun syrjintään, jotka ovat vaaraksi perusoikeuksille. Sen vuoksi mietinnössä ja tietysti kollegat ovat vapaita kertomaan oman kantansa tähän toivottavasti hyvin tärkeään osa-alueeseen, niin täytyy keskittyä avoimuuden merkitykseen siinä, kun tietoaineisto, mikä on tietoaineistossa, lisäarvo, miten tietoja kerätään ja käsitellään. Ja täytyy painottaa sitä, että ihmisillä täytyy olla järkevä oikeus saada tietoja tietojensa käsittelystä. Ja liittyen avoimuuteen ja tietojen saantiin on se, että täytyy varmistaa, että suurien tietoaineistojen yhteydessä ihmisillä on järkevä mahdollisuus ilmaista selkeä suostumuksensa sillä, että heidän tietojaan kerätään ja käsitellään joko markkinointikäyttöön tai sitten julkisen politiikan tarkoituksiin. Ja että on laki tai muita sääntöjä, jotka varmistavat sen, että tietoja, joita kerätään ilman hyväksyntää, ei käytetä väärin. Sitten täytyy myös tarkastella tietojen käsittelytapoja, jotka saattavat johtaa profilointiin ja syrjiviin tuloksiin, ja tarkastella tapoja, joilla tietojen käsittely, joka liittyy markkina-analyysiin ja mainontaan ja julkisviranomaisten toimintaan, mukaan lukien lainkäyttöviranomaisten toiminta, on kattavaa eikä johda laittomaan syrjintään. Thank you very much, Anna. Um... Kiitoksia paljon, Anna. Minä kiinnosti kuulla suuntaantavaa keskustelua tästä aiemmin. Monet muista, muutkin teistä ovat havainneet, kuinka laajasta asiasta on kyse ja kuinka internetissä yksityisen suoja on vaarassa ja kuinka paljon henkilötietoa imuroidaan kotitietokoneelta esimerkiksi. Tämä on valtaisa kysymyskenttä Hienoa, että meillä on asiantuntemusta asian suhteen omassa valiokunnassamme, jotta voimme purjata tähän aiheeseen. Havaitsin, että teollisuusvaliokunta haluaisi laatia lausunnon tähän mietintöön. Olen vakaasti sitä mieltä, että meidän valiokuntamme täytyy tarttua tähän valtaisaan aiheeseen tavaroiden internettiin ja tietokysymyksiin ja tietojen käsittelyyn ja yksityisen suojaan, joten aloittakamme keskustelu varhaisessa vaiheessa jo. Ensimmäiseksi edustaja Voss. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, katson, että kun puhutaan digitalisoitumisesta, ymmärrämmekö me koko asiaa, minkälainen tuntemus, tuntemus, näppituntuma meillä on asiaan. Tästä täytyy aloittaa ja tämähän periaatteessa tulee muuttamaan kaiken. Siksi uskoisin, että kun on kyse massadatasta, ei pitäisi pelkästään puhua vaaroista, joita saattaa ilmetä, vaan myöskin mahdollisuudet täytyy nähdä, jotka liittyvät massadataan. Mitä se tuo mukanaan? Tieto ei tänä päivänä liity pelkästään perusoikeuksiin, vaan kyse myöskin taloudesta, arvomaailmasta, kilpailusta – ja myöskin turvallisuudesta loppujen lopuksi. Ja tässä valossa voidaan sanoa, että mm, periaatteessa ihmisten terveyskin on asia, jonka suhteen voi, terveyttäkin voidaan niistä massadatan keräämisen kautta. Kun käymme keskustelua, niin meillähän on jo tietosuoja koskeva perusasetus suunnitteilla. Minun on kuitenkin sellainen tunne, että kun on kyse tietosuoja perusasetuksesta, niin sen lisäksi tarvitaan jotakin muutakin. Mahdollisesti helpompi pääsy esimerkiksi tällaisiin tietoihin, jotka voisivat edistää asioita yleisellä tasolla. Ja yleisen edun mukaista olisi, että yleisyhdyset tiedot voitaisiin kerätä esimerkiksi, tai tietoja voidaan käyttää sairauksen vastaistaistelussa. Ja tiedot, jotka ovat tarpeellisia voitaisiin ottaa käyttöön vain tietyllä tarkalleen määritellyllä tavalla niin, että tiedot voidaan jäljittää, mikäli henkilön haluaa, tai sitten voidaan tehdä parempia ehdotuksia sen osalta, että tiedot voidaan sitten tunnistaa myöhemmässä vaiheessa, mikäli näin halutaan, tai sitten anonymisoida mikäli näin halutaan. Vastadataa tulee mukana myöskin myönteisiä asioita, ja meidän pitäisi tällä saralla keskustella tästäkin puolesta, koska yhä on useammin keskustellaan siitä, miten ihmiset voivat evätä tietojensa keräämisen, mutta toisaalta kun on kyse yleisestä edusta, miten tiedot voitaisiin saada käyttöön. Tästä täytyy saada mukainen tasapaino aika niin, että ei yhtäältä kerätä massa dataa, mutta sitten toisaalta voidaan, täytyy varmistaa, että kenenkään perusoikeuksia ei loukota eikä kukaan voi käyttää tietoa väärin hyväksi. Okay, thank you, Mr. Voss. Next. Kiitos edustaja Voss. Sitten Jan Albrecht. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästäkin aloitteesta. Se on tietenkin yksi aloitteista, jotka koskevat massadataa, jota käsitellään useassa valiokunnassa. Nyt keskustelun aikana on tärkeää, että todellisuus menee jo edellemme. Massadata on tällainen sana, jota kuulee kaikkialla ja oikeastaan emme edes tiedä, mistä puhumme. Kyseessä on vain suuri määrä tietoa, eikö niin? Suuri määrä dataa Tällaista on ollut jo jonkun aikaa liikkeellä. Ja liiketoiminta ja innovaatiot menevät enemmän siihen su- suuntaan, joihin olemme pyri- pyrkineet, niin että äl- älykkäämpää dataprosessointia oletettaisiin käyttöön, niin että tiedolla myös tehdään jotakin, koska olemme jo nyt nähneet, että pelkästään se, että tietoja on ja dataa on, niin siitä ei vielä ole mitään hyötyä. Joskus on melkein parempi tietää, mitä halutaan hakea sitten nämä varmentamismenetelmät, se, pelkästään se, että kerätään tietoa ja kerätään tavaraa, niin siihen, sitä kritisoidaan yhä enemmän ja enemmän. Se ei ole kovin tieteellistä, vaan pyritään saamaan mitä tahansa irti tästä valtavasta datamäärästä. Minusta on tärkeää, että pyrimme nyt ainakin tekemään selväksi, mistä oikein puhumme. Jos puhumme henkilökohtaisista tiedoista, niin tietosuojapaketin myötä ollaan päästy paljon eteenpäin, eikä kannattaisi jälleen avata keskustelua kokonaan jälleen kerran ennen kuin tuo edellinen edes astuu voimaan. Ja täytäntöönpanoon kyllä tarvitaan vahva viesti siitä, että nyt kyseessä on näiden sääntöjen täytäntöönpano. Ja kyse on siitä, että se, mitä periaatetasolla ja lain tasolla on jo saatu aikaan, on saatava toteutumaan käytännössä. Tarvitaan äh, tätä privacy by design, privacy by default tekniikoita ja näitä uusia tekniikoita, siis oletusarvoista ja sisäänrakennettua suunnitelmaa ja yksityistä tietoja tarvitaan myös. Ähm, voi olla, että ei kaikkea tätä uutta tarvita edes enää ja siellä, missä sitä tarvitaan, niin sitten meillä on tietosuojaperiaatteet ja kaikki voisivat sitten sopia prosesseista, jotka koskevat henkilötietoja. Ja siinähän voitaisiin jo kantaa suosimus tai, tai sopimus pohjalta toimia, mutta jos se ei ole tarpeen, niin olen sitä mieltä, että innovaatioiden ja uusien sääntöjen pitäisi pyrkiä siihen, että olisi anonyymejä, älykkäitä dataprosessointi tapoja niin, että vähennetään näitä henkilötunnistusprosesseja. Tämä on yksi tärkeä asia. Mielestäni sitten meidän olisi keskityttävä siihen, mistä myös Anna Gomez puhui, eli tästä syrjinnästä. Sellaista tapahtuu ja on mahdollista, että kuluttajat eivät ole mitenkään sellaisessa tilanteessa, jossa he voisivat ymmärtää, mitä tapahtuu, vaikka he antavatkin suostumuksensa henkilötietojen käsittelylle. Olisi siis ymmärrettävä, minkä tyyppisiä logiikkoja on näiden prosessien takana, minkä tyyppistä logiikkaa on esimerkiksi tiettyjen algoritmien takana, joiden avulla kehitetään uusia tuotteita ja niin edelleen. Meidän olisi keskityttävä nyt siihen, että pohjaksi otetaan tietosuojastandardit ja sen päälle sitten rakennetaan ja luodaan lisää avoimuutta, lisää näkyvyyttä teknisille seurauksille, joita näistä val- valtavista dataprosessointitoimista tulee, erityisesti kun siirrytään asioiden internettiin ja kaikkiin näihin sovelluksiin, myös online-sisältödirektiiviä, digitaalielokuva ja muut ovat asioita, joissa näistä asioista puhutaan. Sitten vielä lopuksi mutta mitenkään vähän merkityksenä asiana on tärkeää ottaa käyttöön tiettyjä eettisiä rajoituksia niin, että esimerkiksi huomioidaan väärät johtopäätökset. Onko rajoja sille, mitä voidaan ottaa massadata-analyysiin vai onko mahdollista analysoida mitä tahansa? Otan aina tämän saman esimerkin. Tulen tuolta Äh, täytäntöönpanokeskusteluista juuri ja esimerkiksi pitäisikö meidän analysoida punatukkaisten henkilöiden turvallisuusriskit. No Sofi, en nyt oikeastaan sinusta puhu tässä. Kyllä meillä pitäisi olla eettistä keskustelua siitä, minkä tyyppisiä analyysejä mahdollistamme, mitkä on, mitä, millä, mitä on lupa tehdä. Ja meillä pitäisi olla tiettyjä rajoja, niin ettei kaikkia mahdollisia tietoja edes saa analysoida. Tai ainakin voitaisiin sanoa, että tietyt alueet voidaan analysoida ainoastaan, mikäli se tehdään anonyymi pohjalta. Tämän verran voisin tässä vaiheessa lisätä, mutta mielelläni voin vielä toimittaa enemmän yksityiskohtia myöhemmin. Very much. Um... Kiitoksia paljon. Edustaja Stevens. Dankjewel, voorzitter en collega's. Kiitoksia puheenjohtaja kollegat. Puhun aivan lyhyesti vain. Haluaisin lämpimästi kiittää tämän keskustelun alulle panijaa. Uskon, että tämä on erittäin tärkeää keskustelua myöskin siksi, että meidän täytyy voida käydä tätä keskustelua huolellisesti ajan kanssa ja syvällisesti. Ja toden totta, Innovaatiot ovat asia, jonka suhteen meidän täytyy innovaatioiden antaa meille innoitusta ja mukaan, pysyä mukana tässä kehityksessä. Ja tietystikin kun on kyse massadatasta, meidän täytyy varmistaa yksityisen suoja. Se on erittäin tärkeä henkilö tietojen suoja esimerkiksi ryhmälle kannattaa tämä tärkeää. Nyt tarvitaan kunnollinen tasapaino niin, että yhtäältä yksityisyys varmistuu, mutta toisaalta liike-elämän mahdollisuus, toimintamahdollisuudet varmistetaan. Tässä herää myöskin kysymys, missä menee raja tietojen käsittelyn osalta. Näin kollegin, kollegani halusi sanoa kuinka voidaan tietoja käsitellä ja mitä tietoja tarkalleen voidaan käsitellä, kun on kyse henkilötiedoista vai kaikista muista tiedoista. Ne ovat tärkeitä kysymyksiä. Mitä tietoja voidaan käsitellä? Noin vain kaikkia tietoa vai kuinka? Ja kuinka sitä voidaan valvoa tietojen käsittelyä? Uskon, että keskustelu on myöskin tärkeää keskusta on tärkeä myöskin valtion rooli ja kansallisten jäsenvaltioiden rooli ja unionin rooli versus eh, yritysjättiläiset, kuten esimerkiksi Google, Amazon, Facebook, Twitter ja niin poispäin. Olemme voineet lukea myöskin Facebookista ja siitä, kuinka sensuuria haluttaisiin ja toisaalta vastapuolena on vapaa mielipiteen ilmaisu. Kuinka nämä tasapainotaan? Sitäkin, sieltäkin kautta voidaan kerätä tietoa. Ja kun toisaalta täytyy varmistaa ihmisten ilmaisun mielipiteen vapaus, samalla kun halutaan sisältöä rajoittaa. Ja massa datan käsittelyn yhteydessä tämäkin otetaan huomioon. Tämä on tärkeää turvallisuuden siis kannalta. Ilomille osaston tähän keskusteluun ja odotan ja ilolla yhteistyötä muiden kanssa ja haluan pistää oman panokseni myöskin mukaan tähän peliin. Thank you and, uh... Kiitoksia paljon. Edustaja Lauristin. Thank you very much. Uh, I... Kiitoksia. Haluaisin uh, korostaa sitä, mitä Jan jo sanoikin. Meillä on oikein hyvä pohja yleisessä tietosuoja-asetuksessa – ja kun tästä asiakirjasta on keskusteltu, niin olemme pyrkineet jo löytämään tapoja, kuinka saisimme sellaiset säännöt, joilla voitaisiin suojata yksityisyyttä ja perusoikeuksia teknologian neutraalilla tavalla, koska massadata on oikeastaan metafora, ei tietokone mitään laske, vaan se tekee paljon muita asioita, mutta kuitenkin eh, sitä kone kutsutaan kompiutteriksi, laskukoneeksi. Paljon, meillä on paljon tiedon analysointia ja paljon sitä, kuinka meillä olisi tietoisuus eri asioista. Tämä on aivan kuin, aivan kuin uusi maailma, vähän niin kuin verrattaisiin analogista maailmaa digitaaliseen maailmaan. Tämä on aivan eri asia. Me emme ole tässä mitään asiantuntijoita. Me olemme asiantuntijoita ihmisoikeuksien alalla ja ihmisten huolien alalla. Ei meidän pitäisi niinkään keskustella siitä, kuinka dataa analysoidaan, vaan meidän pitäisi puhua tuloksista. Kuinka data-analyysiä voidaan toteuttaa, missä on ihmisille vaaroja tässä. Meillä on aika hyvät mahdollisuudet valvoa tätä jo yleisen tietosuoja-asetuksen pohjalta, mutta täällä on erityisasioita ja on tärkeää yhdessä puhua hyvin yksityisistä, tiet, yksityiskohtaisista asioista, kuten asioiden, esineiden internet, massadatan analyytikka, analyysi ja, ja muut sellaiset asiat, jotka ovat vielä porsanreikiä tietosuoja-asetuksesta kun ajatellaan, miten liike, maailma voi hyödyntää näitä asioita, se on yksi asia. Ja sitten toinen asia on se, kuinka valtarakenteet voivat hyödyntää näitä tuloksia. Ja siinä vaiheessa meidän on toimittava ja tämä on meidän työmme. Meidän on suojeltava ihmisiä valtasuhteissa. Nehän ovat paitsi poliittisia, niin niin on muistettava myös, että lääkärillä on valtasuhde potilaaseen nähden ja niin edelleen. Kyllä meillä on Hyviä kokemuksia täällä ei ole riittävästi ja on hyvin tärkeää, että nyt lähdemme oikeaan suuntaan, emmekä johkaannu mihinkään teknologisiin keskusteluihin täällä. Ne pitäisi käydä ihan muualla, ei täällä. Thank you very much, Mario. May I just add, um... Yksi paljon, Mario. Yksi asia vielä ennen kuin puheenvuoron uudelleen Anna Komisille. Uskon, että me kaikki ovat lukeneet tästä aiheesta paljonkin yksittäisestä mietinnöstä. Nyt ei pitäisi ryhtyä keksimään pyörää uudestaan. Tietosuoja-asetuksen täytyy edelleenkin toimia tässä kehyksenä. Täytyy mennä sen suhteen niin pitkään kuin vain pääsemme. Valikunta-aloitteisessa mietinnössä täytyy pitäytyä tähän rakenteeseen, koska internetin tai tavaran internetin räjähdysmäinen kasvu ei ole vielä tapahtunut. Se on tapahtumassa kyllä. Olen samaa mieltä siitä, että meillä voi olla tästä paljonkin hyötyä, valtavasti hyötyä. Yksi ajatus tämän mietinnön osalta, kenties tämän tarvittaisiin asiantuntijalausunto vielä, on ajatus tästä räjähdysmäisestä kasvusta ja paradigman muutoksesta tavaran internetin yhteydessä, koska joka ikisessä kodissa ja yrityksessä tai yrityksistä käsin imuroidaan kotitalouksista tietoa valtavia määriä ja minkälainen paradigman muutos tästä tulee, kun joka ikinen yksilö sen kautta, miten hän toimii internetissä, on tämän tiedonkierron kohteena. Tämä on todellakin melkoinen muutos sen suhteen, mitä tällä hetkellä tilanne on. Hyvin paljon lainsäädäntöä tällä alalla jo on ja uskon, että olisi hyödyllistä, mikäli katsoisimme tätä tässä valossa ja katsoisimme, mitä eettisiä seuraamuksia tästä paradigman muutoksesta tavarainternetin osalta toteutuu ja miten yritykset toimivat ja keräävät tietoja, miten tietoa käytetään. Google ja muut suurjättiyritykset ovat tässä mukana. Tämä tulee meidän suuren luokan asia ja ihmiset tulevat katsomaan tätä mietintöä ja katsovat sieltä, mikä meidän mielipiteemme asian on. Eli kukaan muu haluaa puheenvuoroa, niin siinä tapauksessa toteaisin vain, että onnea menestystä erittäin mielenkiintoisen valiokuntanoitteisen mietinnön laadinnassa. Ja me odottelemaan mietintöluonnosta, mutta kenties haluat sanoa vielä jotakin. For the contributions and Kiittäisin kaikkia puheenvuoroista. Jan Albrechtin kanssa ja Lauristin ja muiden kanssa olen täysin samaa mieltä, muidenkin, jotka ovat ottaneet esille sen, että miten asia on keskeinen siinä mielessä, että ei keksitä uudelleen miten. Tämähän ei ole lainsäätävä mietintö. Kyse on todellakin siitä, että yritetään kartoittaa, missä ollaan. Ja tietosuoja koskee itse asiassa tietosuojan vahvistamista – niin, että toteutettaisiin. Nimittäin ne yritykset, niissähän asiaa tapahtuu jo tälläkin hetkellä. Jaetaan valtavia tietokantoja ja tehdään politiikkaa päätöksiä. Tietojen analysoinnin perusteella, joita on kerätty. Ilman, että olisi mitään huolta tietosuojasta. Sen vuoksi nämä kaksi asiaa täytyy ylittää toisinsa. Kun Yhdysvaltoihin mentään, mentiin, niin oli mielenkiintoista, että nämä toimijat, kaikki toimijat, jotka itse asiassa mahdollistavat suurten tietoaineiden käsittelyn, suhtautuvat aika myönteisesti siihen, että tietosuoja tulee mukaan. Niin, että siellä ajateltiin, että elinkeinoelämäkin saa suuntaviittoja ja varmuutta toimintaansa. Se on haaste, koska tätä tapahtuu jo nyt. Hy- kyllä, kyseessä on hyvin tärkeät tiedot, joista ihmiset eivät edes kuvittele, että niitä luovuttaisivat. VNB mainitsin ja siihen liittyvät vakuutusalan toimijat. Ehkäpä ihmiset eivät saa luottoja tai vakuutuksia, kun, kun tiedoissa on yksilöity, että heillä olisi jotain vaikka kohtalokkaita sairauksia mahdollisesti. Ajatellaan vaikka älykaupunkeja. Energiaverkkojen yhteydet, älyverkkojen yhteydet. Ja sitten henkilötiedot, joita yhtiölle luovutetaan. Ja on myös totta, että kuten Marju sanoikin, että kyse on analyysestä ja tuloksesta, Mitä niillä tehdään? Älkäämme olko naiveja. Välineet eivät ole neutraaleja, eivät algoritmit ole. Ja nuoret koodarit Kaliforniassa itse asiassa jotkut tietävät sen hyvin. Sitten on tietysti myös verkkoturvallisuusvaikutukset. Ajatellaan esimerkiksi kriittistä infrastruktuuria. Esimerkiksi suurten tietoaineistojen vaikutus energiaverkkoihin kaupungissa, joka on alkamassa älykaupunkiksi. Potentiaali on valtava. Niin, ei ole lakia säätävää, mutta yritän tehdä parhaani. Kun täällä on paljon jäseniä, jotka tietävät paljon enemmän kuin minä, yritän ottaa sen, käyttää sen hyväksi. Nyt sitten kohdat 6 ja 7. Kyse on DNA-tietoja koskeva automaattinen teonvaihto Tanskan kanssa, tai Tanskassa, ja se on pistänyt tämän täytäntöön niin sanotun Prymin tiedon osalta. Ja parlamentilla on vain neuvoa antava rooli. Neuvosto on pyytänyt, että parlamentti antaisi asiasta lausunnon kolmen kuukauden sisällä. Ja olemme päästäneet päätet hoitaa tämän asian. Koordinaattorit päättivät, että noudatetaan yksinkertaisessa menettelyä, jossa esittelijänä toimii puheenjohtaja. Joten kuulemme nyt neuvoston puheenjohtajamaan ja komission puheenvuorot. Mutta hyvin lyhyesti vain hyvinkin puheesti näköjään, koska edustaja ei ole edes paikalla. Okay, I feel rather foolish uh, having gone through that whole... Hieman nolla, kun ehdin tämän lukea äänen ja sitten edustella paikalla. Näin suurissa salissa on hieman vaikea nähdä, kuka on paikalla ja kuka ei. No, anteeksi joka tapauksessa. I'm, I'm conscious we have a vote at 17.40. So don't... Meidän piti aloittaa Seuraava keskustelu 17.40. Voidaanko mennä kohti 8.9 tässä vaiheessa? Ei käy, koska puheenjohtajamaan edustaja ei ole paikalla. Tietääkö kukaan, missä puheenjohtajamaan edustaja mahtaa luurata? President, uh, for giving me the floor. a little bit couldn't. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin vähän selvittää tätä neuvoston ja parlamentin päätöstä. Kyseessä on automaattinen DNA-tietojen tietojen vaihto ja, ja sormenjälkitiedot. Tästä on väliaikainen säännös koskien tietosuojaa. Luku 6 käsittelee tätä asiaa. Päätös vuodelta 2008 615 GG tässä määritellään eh, ehdot automaattiselle tietojenvaihdolle yleisesti ja erityisesti koskien sormenjälkitietoja. Neuvoston pääsihteeri jätti 19.8.2016 neuvoston täytäntöönpano eh, päätösluonnoksen Tanskalle. Ja neuvosto pyytää parlamenttia antamaan optionsa kolmen kuukauden sisällä niin, että voitaisiin vahvistaa rajat ylittävää poliisiyhteistyötä, erityisesti ottaen huomioon terrorismin torjunta ja rajat ylittävä rikollisuus. Neuvosto olisi iloinen, jos parlamentti voisi antaa lausuntonsa mahdollisimman nopeasti. Ja näin päästäisiin viimeiseen vaiheeseen ja voitaisiin hyväksyä täytäntöpanon päätös neuvostossa ilman viivyttelyä. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitoksia paljon. Kuten sanoin aiemmin jo, koordinaattorit päättivät, että tässä noudatetaan työjärjestyksen artiklaa 50 ja yksinkertaistettua menettelyä. Ja mietintöluonnoksesta yksinkertaisesti vain äänestetään. Nyt sitten kohdat 8 ja 9 8 on Ukrainan ja Euroopanin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus. Ja kohta 9 Georgian ja Euroopanin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus. Neuvoston puheenjohtajamaa ja Europol yhdessä esittävät tämän asian. Nämä ovat kaksi uutta yhteistyösopimusta. Toinen Ukrainan, toinen Georgian kanssa. Kyse on operatiivisesta ja sopimuksesta, joka liittyy myöskin henkilötietojen vaihtoon, ja siksi meidän valiokuntamme tarkastaa asiaa läheisesti. Europolin kanssa tehtävä yhteistyösopimus kuuluu niin sanottuun kolmanteen pilareen vielä. Parlamentti voi antaa pelkästään lausunnon, ja neuvosto on antanut meille tietyn ajan sisällä lausuntoja täytyy antaa. Siksi meidän täytyy edetä tässä nopeutetun menettelyn mukaisesti. Tilanne, hyvät kollegat, on sellainen, että se muuttui toukokuussa 2017, koska Euroopan asetus astui voimaan ja kaikki yhteistyösopimuksia koskevat asiat muuttuivat samaan syssyyn. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron neuvoston puheenjohtajamaan edustajalle ja Euroopan edustajalle. He voivat esittelemään kaksi yhteistyösopimusluonnosta. Tämän jälkeen avaan sitten keskustelun kysymyksiä ja kommentteja varten ensin edustaja Baran, joka edustaa Slovakia, Slovakia puheenjohtajamaata, ja sitten edustaja Newman, Tahirin Newman Europolista. Olkaa hyvä. Members, uh, thank you for giving me... Puheenjohtajat, arvoisat jäsenet, kiitos, että sain mahdollisuuden esitellä sopimukset operationaalisesta ja strategisesta yhteistyöstä Euroopan ja Ukrainan välillä ja Euroopan ja Georgian välillä. Sopimus ei ole ensimmäinen laatuaan, joten tunnette menettelyn. Europol vaatii, että neuvosto hyväksyy operationaalisen ja strategisen sopimuksen allekirjoittamisen kolmannen maan kanssa neuvoston toimeenpanon päätöksellä sen jälkeen, kun on saatu parlamentin lausunto ja hallintoneuvoston päätöksen, niin neuvosto vahvistaa päätöksen, jonka myötä Europol voi allekirjoittaa sopimuksen. Sopimuksen osalta Ukraina on naapuruspolitiikan kumppanuusmaa ja itäisen kumppanuuden kumppanuusmaa. EUlla on Ukrainan kanssa vuosittainen huippukokous puheenjohtajatasolla. Nykyinen oikeuskehys EU-Ukraina-suhteelle juuntuu assosiaatiosopimuksesta, joka korvaa yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen, tai korvasi sen 2014 assosiaatiosopimus muodostaa uuden vaiheen EU-Ukrainan suhteen kehityksessä, sopimussuhteen kehityksessä, jolla pyritään poliittiseen assosioitumiseen ja talouden integroitumiseen. Siinä on yhteinen sitoumus läheiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja demokratian, oikeusvaltion, hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen. Sisäinen turvallisuus on erityisen tärkeällä sijalla. Tällä hetkellä Europol ja Ukraina tekevät yhteistyötä strategisen sopimuksen perusteella, joka allekirjoitettiin EU-Ukraina huippukokouksen aikana 2009. Operationaalisen yhteistyösopimuksen eh, prosessi alkoi vuonna 2011, vähän sen jälkeen tietosuojalainsäädännön uudistukseen lähdettiin. Muutos tietosuojan päälakiin saatettiin päätökseen heinäkuussa 2014 ja se tuli voimaan tammikuussa 2014. Hallintoneuvosto antoi Europolin johtajalle luvan alkaa neuvotella Ukrainan kanssa operationaalisen sopimuksen solmimisesta. Sopimus on myös tarpeen sen vuoksi, että sopimus on yksi velvoitteista toimintasuunnitelmassa Ukrainalle. Sopimus ja Georgian välillä – perustuu yhteisiin arvoihin, joita EU tukee, vapaus ja rauha Georgiassa sekä poliittisen ja taloudellisen uudistamisen ohjelma, johon liittyy taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen kehitys. 2014 kesäkuussa Georgia ja EU allekirjoittivat assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan heinäkuussa 2016. Sillä pyritään syventämään taloudellisia ja poliittisia suhteita EUn ja Georgian välillä. Kun assosiaatiosopimus on EUn kanssa allekirjoitettu, niin Georgia on tehnyt sitoumuksia demokratian ja oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien aloilla. Siihen kuuluu myös hyvä hallinnointi, markkinatalous. Ja sen Lisäksi sopimus velvoittaa Georgian kunnianhimoiseen uudistusohjelmaan avainaloilla, kuten turvallisuuspolitiikka, talouden elpyminen ja hallinto, joka avaa yhteistyömahdollisuuksia turvallisuudessa ja oikeusalalla. Sopimus itsessään on tulosta EUn naapuruuspolitiikasta, joka on tärkeä osa EUn ulkopolitiikkaa. Siinä Georgia on yksi, kuud- yksi 16 kumppanuusmaasta. Vakauran tai sen tarkoituksena on vakauden ja vaurauden lisääminen EUn naapurustossa. Heinäkuussa 2016 hallintoneuvosto antoi positiivisen lausunnon neuvoston toimeenpanopäätöksestä, jolla, joka koskee sopimuksen voimaantuloa. Nyt haluaisin antaa Euroopan kollegalle puheenvuoron. Hän esittelee operatiiviset perustelut molemmille sopimuksille. Thank you, Chairman. Yes, we would, uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin hieman syventää operatiivista yhteistyötä Ukrainan kanssa. Yhteistyötä tehdään jo strategin sopimuksen pohjalta. Kyse on erityyppistä rikollisuudesta, mukaan talousrikollisuus, huumerikokset, mainitakseni vain muutamia. Haluaisin painottaa tai kiinnittää huomioon tiettyihin asioihin. Yksi näistä liittyy liikkuviin rikollisryhmittymiin. Olemme tehneet lukuisia tutkimuksia tai tut- jotka liittyvät ukrainalaisiin liikkuviin rikollisjoukkioihin. He toimivat esimerkiksi moottori ajoneuvorikosten parissa. He äh, tekevät aseellisia ryöstöjä, taskuvarkauksia ja muun tyyppisiä rötöksiä. Toistaiseksi kyse on ollut pelkästään muun kuin henkilötiedon vaihtamisesta, mutta kun sovi aikaan, voimme vaihtaa myöskin tietoa ei pelkästään rikoksista, vaan myöskin itse rikoksen tekijöistä – mitä tulee ihmissalakuljetukseen, ihmiskauppaan, olisimme tehneet yhteistyötä tässäkin Ukrainan kanssa, koska Ukraina on läpikulkumaa, kun on kyse maareiteistä, rajojen, vihreän rajan, vihreät rajat ylittävistä reiteistä. Ja Ukrainan kansalaiset myöskin itse ovat toimineet pakolaisten salakuljettajina ja toimittaneet heitä eu valtioihin. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, seikkana on se, että olemme voineet hyötyä erilaisesta laadullisesta panoksesta, jonka olemme saaneet Ukrainan poliisin puolelta yleis- yleisesti ottaen, kun on kyse järjestäntä rikollisuudesta, olemme voineet hyötyä heidän asiantuntemuksestaan ja lukuisia rajoittavia yhteyksiä on saatu luottua EUn piirissä toimivien poliisioikeusviranomaisten Ukrainan puolella toimivien poliisien välillä tiedostotiedon vaihto on toteutunut hyvin. Mitä Georgian tulee, aivan yhtä innokkaasti haluaisimme luoda tai parantaa yhteistyötämme myöskin Georgian suuntaan tämän operatiivisen sopimuksen pohjalta. Esimerkiksi eräs Ajankohtana on terrorismi. Georgia on läpikulkumaa, jonka kautta kaukasukselta tulevat muukalaistaistelijat Eurooppaan. Meidän tietojemme mukaan tsetseniläiset muukalaistaistelijat matkustavat konfliktialueelle Turkin kautta tai Azerbaidžanin kautta. Ja sitten Georgian viranomaiset ovat halukkaita kertomaan tietoa näistä ulkomaisista taistelijoista Europolille sitten, kun sopimus on saatu aikaan. Mitä Georgiaan muuten tulee, ja tietysti on olemassa monia osa-alueita, joiden suhteen on tehdä yhteistyötä. Yksi näistä on yhteinen taistelu kerken oikeassa kanssa järjestäntä rikollisuutta vastaan. Rikollisjoukkiot ovat merkittävien toimijoiden hallussa. Rikollisia alamaailma ei pelkästään – hallitse muita rikosjärjestöjä, vaan myöskin omaisuusrikoksia, murhia, ihmissalakuljetusta, ihmiskauppaa. He osallistuvat kaikkeen tämän tyyppiseen ja muuhunkin. Rikollisuus, näiden, joka koituu näiden to- joukkojen toiminnasta, on erittäin merkittävää, erittäin kansallista toimintaa. Ja täällä on yhteyksiä on yhteyksiä moniin jäsenvaltioihin. Tämäkin osa-alue, jolla haluan tehdä läheistä yhteistyötä georgialaisten kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Thank you to you both. Kiitoksia teille kummallekin ja myöskin jäsenet saat puheenvuoroja. Edustaja Gabriel, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi kiittää Euroopan komission komissiota Euroopan edustajaa näistä, eh, tästä esittelystä koskien eh, operatiivista yhteistyötä ja strategista yhteistyötä. Entä sopimuksia on keskitynyt Ukrainan ja Europolin. Sen on tärkeä sopimus, sillä vahvistetaan Euroopan turvallisuutta vahvistamalla myös lähinaapureidemme turvallisuutta jakamalla tietoja. Tämä on tietenkin aivan keskeistä, kun pyritään torjumaan järjestettyä rikollisuutta ja terrorismia, jotka ovat määritelmän mukaan rajat ylittäviä Tämä sopimus antaa myös uusia mahdollisuuksia, hyvin kiinnostavia mahdollisuuksia, erityisesti ajattelen tässä koulutusvaihtoa, analysointia ja rikosten ennaltaehkäisyä. Olen esittelijänä Euroopan unionin Ukrainan viisumivapausasiassa ja olen iloinen täten myös siitä, että olemme pääsemässä viimeiseen vaiheeseen sopimuksen tekemisessä ja siinä vahvistetaan ne ehtoja, jotka liittyvät viisumivapautukseen. Ja tähän liittyy julkisen yleisen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja järjestäytyneen rikollisuuteen liittyviä sieltä. Sopimuksen pitäisi päästä mahdollisimman pian. Kaksi kysymystä. Haluaisin vielä tähän täsmennyksiä. Ensinnäkin operatiivinen ulottuvuus. Voisimmeko tietää, millaisia rahoitusvaroja mm, sopimuksen on varattu, millaisia menoja on ennakoitu, onko toimittu niin, että viranomaiset voivat ottaa nämä kulut mukaan vuoden 2017 talousarvioon. Sitten strateginen ulottuvuus, siihen on alettu jo saamaan vähän vastauksia, mutta mihin toimiin ryhdytään, jotta tämä sopimus otettaisiin mukaan ja, ja sen avulla voitaisiin lähentää Euroopan unionin ja Ukrainan ja Georgian suunnitelmia terrorismin torjunnassa, ihmiskaupan torjunnassa ja rahanpesussa. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Gabriel. I'm going to take Mr. Kiitos, edustaja Gabriel. E, vielä edustaja Petersen, mutta sitten muut eivät saa aina puheenvuoroja, koska meidän täytyy äänestää 17.40. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin aloittaa ylistämällä Euroopan tekemää työtä ja sitä panosta, jonka tämä tärkeä virasto on antanut kollektiiviseen toimintaamme, kun me pyrimme taistelemaan erittäin innostunutta kehittynyttä järjestäytynyt osuutta vastaan niin Euroopassa on sekä, että tiedosto hyväkseen myöskin mainitakseni jälleen kerran ongelma, joka liittyy menettelytapaan, kun tehdään näitä tämän tyyppisiä sopimuksia. Uusi Euroopan asetus astuu voimaan ensi vuonna. Se antaa parlamentille tärkeän roolin, kun se pystyy tarkastelemaan Euroopan ja kolmansien maiden välisiä sopimuksia. Usein tämä on erittäin relevanttia kun otetaan huomioon poliittinen ja ihmisoikeustilanne noissa kolmansissa maissa. Hieman kummallista on, että meille ilmoitetaan näin monista uudesta yhteistyösopimuksesta näin pian sen jälkeen, kun uusi asetus taka uusi pohjaisetus astuu voimaan. Miksi on näin kiire? En ymmärrä tätä kiireisyyttä tässä asiassa. Mikäli mahdollista on, haluaisin vastauksen tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen. Mikä me valmiita tekemään rakentavaa yhteistyötä neuvoston ja Euroopan kanssa, niin näin todellakin on, mutta teidän kunnioittaa kolmikantaneuvotteluiden tulosta, kun uusi Europol-asetus laadittiin. Me varmistimme silloin avoimen, transparentin valvontaprosessin. Nyt palatakseni tähän peruskysymykseen kysyisin, miksi on näin kiire? Äh, Kiitos, Sir Petersen. Olette aivan oikeassa, kun otatte esiin tämän peruskysymyksen. Ja myöskin Rova Gabrielin persoonalliset kysymykset on merkittäviä, mutta palatakseni vielä puheenjohtajamaan edustajan Europolin kollegan puheenvuoroihin, niin haluaisimme kyllä vastauksia näihin kysymyksiin. Floor, my colleague from Europol, because... Haluaisin antaa puheenvuoron kollegalleni Europolista, koska tämä on operatiivisempi kysymys ja hän voisi sen varmaan paljon paremmin selvittää. Kiitoksia. Thank you, uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee tähän ensimmäisen kysymyksen, tarvitsemmeko lisää resursseja täytäntöpanoa varten? No, so, molemmat sopimukset on tarkoitettu siihen, että operatiivisten tietojen kanavat saadaan avattua. Varoja täytäntöönpanoa varten tarvitaan ainakin turvallisten linjojen perustamiseen Muutamia tuhansia euroja tarvitaan toimistotarvikkeisiin, henkilökohtaisiin tietokoneisiin ja tämän tyyppisiin. Mutta yhteistyö strategisten sopimusten pohjalta Ukrainan kanssa on sellaisessa tilanteessa, että mitään merkittäviä investointeja ei siihen enää tarvita. Sama pätee Georgian. Rahoitusvarat, joita täytäntöpanoon tarvitaan, eivät varmasti ole mitenkään merkittäviä. Ja tässä tilanteessa on tärkeää todeta, että ihmiskauppa ja rahanpesu ovat vakavia sijoittajia, joihin kiinnitetään tietenkin asianmukaisesti huomiota. Sitten tämä menettelykysymys. Poliittinenkin kysymys. Olin itsekin mukana keskusteluissa koskien Europol asetusta ja haluaisin muistuttaa parlamentin jäseniä siitä, että tietenkin uudessa asetuksessa Euroopan parlamentti saa enemmän mahdollisuuksia poliittista valvontaa varten. Kuitenkin se ottaa Euroopalta mahdollisuuden tehdä kunnollisia kansainvälisiä sopimuksia. Tämä oli suuri muutos siis sopimuksia ei-EU-valtioiden kanssa, vaan niitä tulee tekemään sitten Euroopan komissio EU-nimissä. Tässä mielessä menetämme osan operatiivista kapasiteettiamme. Mutta tämä ei varmaankaan ole se syy, miksi teillä on nyt tänään kolme sopimusta edessänne, vai sopimus on lähinnä se, että nämä neuvottelut ovat kestäneet jo kauan – Ja aika on nyt vain kypsä menettelyn päättämiseksi. Tämä on ollut todella pitkä prosessi ja kestänyt melkein pari vuotta. Ja nyt olemme tässä viimeisiä kuukausia viemässä eteenpäin ja oikeudellisesti prosessi olisi saatava valmiiksi. Toivon, että vastasin ainakin osittain. Sure. Uskon, että vastasitte kyllä kysymykseen. En tiedä, ovatko kuitenkaan jäsenet tyytyväisiä vastaukseen. No, joka tapauksessa asia on niin kuin epäilenkin. Meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua sitten, kun edustaja Gabriel esittelee lausunto luonnoksensa. Ja herra Petersen esitti perustavanlaatuisen kysymyksen, rouva Gabriel myöskin. Ja sitten kun mietintölun saadaan, meidän täytyy varmistaa, että tämän valiokunnan demokraattisista toimintamahdollisuuksista pidetään kiinni. Tämä myöskin puheenjohtajamaan edustajan suuntaan. Lokakuun puolivälissä sitten edustaja Gabriel tulee esittelemään mietintöluonnoksensa. Kiitoksia kärsivällisyydestä tällä välin. Meillä määrä äänestää 17.40, joten tässä on minuutti luppo aikaa ennen kuin äänestykset aloitetaan. Colleagues, we just have two simple votes, so if you don't... No, kaksi yksinkertaista äänestystä, mikä niin teillä ei ole äänestyskorttia mukana, niin nostakaa vain yksinkertaisesti käsi pystyyn. Joten voisitteko nyt istuutua? Mr. Coelho, you're always ready, but not... Herra Coelho on aina valmis, mutta kaikki muut eivät ole vielä valmiina. Mukaan luottuna monet teidän kollegoistanne, mikäli haluatte nyt vilkaista vasemmalle puolelle niin esimerkiksi, niin Sieltä näette esimerkkejä. Colleagues, if everyone is ready. Kollegat, mikäli kaikki ovat valmiina, Totean sen, että mikäli teillä ei ole äänestyskorttia, niin nostakaa käsi pystyyn. Rouva Kienge nostaa kättä esimerkiksi SNDn puolesta. Halusiko joku muu vielä ilmoittaa teille korttia? Rouva Gabriel, eikö teilläkään ole? Ihanko totta? Ei kai sentään. No, nyt minä sitten menin mölättämään tämän ääneen. You can symbolically use your hand. No te voitte kyllä ihan symbolisesti nostaa vain kättä yksinkertaisesti. Rova Kienge ja Rova Gabriel äänestävät kädellä kättä nostamalla. Oliko jollakin muulla korttiongelma? No sitten ensimmäinen äänestys, joka on ehdotusneuvoston päätökseksi hyväksyn antamisesta Euroopan poliisivirasto tuolle Kiinan kansantasavallan yleisen turvallisuuden ministeriön Euroopan välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen. Tähän ei ole tarkistuksia, joten äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. hyväksytty 30 puolesta, 6 vastaan ja 5 tyhjää ääntä. Siirrymme sitten tähän toiseen äänestykseen, mutta tällä välin onnittelut minulle. En ole koskaan näin tehnyt, onnittelut itseäni. No sitten luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkoraja ylittäessä niistä kolmista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske. Kyse on Ukrainasta. esittelijän Maria Gabriel. Aloitamme tarkistuksesta yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Tarkistus kaksi. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Virtasan kappale, että tarkistus 4 puolesta. Äänestys päättyy. siis koneäänestys siis hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt sitten teksti kokonaisuudessaan näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 38 puolesta 4 vastaan ja yksi tyhjä ääni. Näin ollen äänestykset on hoidettu. Hyvät kollegat, toimijoiden välisten neuvotteluiden osalta ja neuvottelutiimin kokoonpanoista tarvitaan äänestys työjärjestyksen artiklan 73 mukaisesti määräenemmistö äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 38 puolesta 5 vasta ääntä eikä tyhjiä ääniä. Jälleen kerran onnittelut ja neuvottelu joukkueen kokoonpano on näin lukkoon lyöty. Kiitos esittelijälle, kiitos kollegoille ja vierailijoille. Kiitoksia paljon. Kiitos. Ja Ukrainan valtuuskunnille myöskin. Kiitos läsnäolosta. Rova Gabriel, muutama sananen vielä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain ihan muutaman sanan tässä sanoa. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita vahvasta tuesta. Tänään voimme lähettää selkeän tukiviestin Ukrainan viranomaisille ja Ukrainan kansalle. Tämä on konkreettinen askel kumppanuutemme vahvistamisessa. Todella haluaisin vedota nyt neuvostoon niin, että se hyvin nopeasti tarkastaa kantansa, jotta voidaan aloittaa kansainväliset ja toimielinten väliset neuvottelut mahdollisimman pian. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Gabriel, and I think your position is clearly been... Uskon, että kanta tuli selväksi, ja neuvostonkin kuulevin korviin se viesti varmaan meni. Kiitoksia myöskin ukrainalaisille kollegoille. Sorry, colleagues, I have to do point... Pyydän anteeksi, kollegat. Kohta 12 muut asiat. Tämä kohta unohtui. Seuraava kokous on 29. syyskuuta ja kokous päättyy nyt tähän. Kiitos paljon.